Meine Damen und Herren, darf Sie herzlich begrüßen. Wir... No niin, tervetuloa hyvät naiset ja herrat. Esitysistä on muutettu aamulla. Aloitamme nyt kohdasta 9 ja 10. Kohta 9. Siinä esittelijä on Tozenovski. Saamme kuulla ensin häntä ja sen jälkeen kollegat saavat puheenvuoron. Eli herra varapuheenjohtaja, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Předsedo, děkuji za slovo a děkuji za možnost tedy eh, představit eh, stav, v jakém se nachází jednání eh, ve věci... Voisin kertoa siis vähän neuvotteluiden tilanteesta liittyen Galileon, eurooppalaiseen satelliittinavigointiohjelmaan. Ja ensinnäkin haluaisin kiittää Guzmania sihteeristöstä. Hän on tehnyt erittäin hyvää työtä ja antanut hienon panoksen tähän hyvin monimutkaiseen kysymykseen, joka on hyvin pitkään ollut käsiteltävänä Euroopan parlamentissa. Ja tämä ei missään tapauksessa ole helppo kysymys. Tärkeimmät kohdat tässä mietinnössä voidaan esitellä lyhyesti. Ensinnäkin tämän luonnoksen tavoitteena on edistää tiedon välitystä ja valvontamahdollisuuksia parlamentin osalta. Ja parlamentin pitää myöskin olla mukana näissä viraston toiminnassa, toiminnoissa. Meillä on näitä tavallisia tiedon välitys keinoja. Se liittyy tarkistukseen kahdeksan. Ja sitten myöskin pitää varmistaa, että hallintoneuvosto toimii oikealla tavalla. Ja on tietysti ymmärrettävää, että komission pyrkimyksenä komissiohan nyt joutuu kantamaan suurimman vastuun tästä, ja komissio hallinnoi tätä hanketta, ja siksi komissio on yrittänyt välttää näitä epämiellyttäviä tila- tilanteita. Tämä oli siis pyrkimyksenä saada 50 prosenttia äänioikeuksista, ja se nyt on johtanut tiettyjen jäsenvaltioiden edustajien joutumista epäsuotuisaan asemaan. Komission edustajat olisivat saaneet lähes rajattomat valtuudet ja silloin voitaisiin odottaa, että yksittäisten jäsenvaltioiden edustajat joutuvat hyvin monimutkaiseen tilanteeseen. Monissa keskusteluissa on puhuttu komission 30 prosentin ääniosuudesta. Siellä komissiolla olisi hyvin vahva asema ja myöskin vahvaa valvontaa, mitä tulee näihin äänioikeuksiin. Toisaalta meidän pitää pystyä tekemään perustavanlaatuisia päätöksiä ja kun kysymykset ovat tärkeitä komissiolle, silloin vähintään yhden edustajan on esitettävä tällainen vetoomus. Näin voidaan varmistaa se, että yksittäiset jäsenvaltiot ovat todellakin mukana näissä toiminnoissa. Mikäli nämä neuvottelut eivät noudata komission sääntöjä, niin silloin on joka tapauksessa varmistettava, että komissio noudattaa tavanomaista menettelytapaa. Tällä tavalla voidaan välttää väärinkäsityksiä ja voimme myöskin varmistaa sen, että noudatamme komission pelisääntöjä. Sitten ongelmat, jotka liittyvät turvallisuusakkreditointiin, ja tämä nyt on kaikkein suurin uutuus. Tämä on hyvin tärkeä painopiste, ja minä ymmärrän kyllä komissiota. Siellä on mietitty yhtä ainoa akkreditointijärjestelmää, ja tietysti meidän täytyy noudattaa myöskin valiokunnan toimintasääntöjä. Tällainen turvallisuuselin pitäisi nimetä, ja tämähän on mukana tarkistuksessa viisi. Tämä on hyvin kiireellinen asia, jotta jäsenvaltioiden asiantuntijat voivat pysyä riippumattomina ja jotta poliittisia päätöksiä voidaan tehdä. Toistaisin vielä, ja tämähän noudattaa komission kantaa. Eli kyseessä on asiantuntijaelin, ja tässä on kyseessä siis tarkistus 10. Ja näissä pitäisi olla kolme neljäsosa jäsenistä, jäsenvaltioista. Ja ensinnäkin Kyse on turvallisuuskysymyksistä liittyen tähän koko järjestelmään, ja siksi on hyvin kiireellistä, että turvallisuusasioita valvoo asiantuntijaraati. Turvallisuusasiantuntijoilla olisi saman verran ääniä käytössään, ja tähän liittyy siis tämä tarkistus 11. Ja komissiolla pitäisi olla mahdollisuus puuttua asiaan silloin, kun nämä akkreditointipäätökset vaikut, haittaavat ohjelmien toteuttamista, kun ajatellaan aikataulua tai kustannuksia. Ymmärrän myöskin komission kantaa. Meidän tarkoituksenamme oli varmistaa yhteys tiedon välityksessä, jotta väärinkäsityksiä näiden ryhmien välille ei pääsisi syntymään. Komission pitäisi saada tietoa tästä elimestä. Ja sen jälkeen, tämä on siis tarkistus 12, Tämä oli ensimmäinen kerta, kun käsittelemme tätä asiakirjaa. Nämä painopisteet löytyvät myöskin mietinnöstä. Ja haluaisin ilmoittaa teille myös siitäkin, että varjoesittelijän kanssa on neuvoteltu usean kertoon. Ja haluaisin kiittää heitä miellyttävästä yhteistyöstä. Ja olen myöskin tavannut usean otteeseen neuvoston puheenjohtajavaltio Ruotsin edustajia – Haluaisin kiittää Rova Carlsonia. Ja viimeksi oli myöskin tulevasta puheenjohtajavaltiosta eli Espanjasta edustajia mukana. Ja mielestäni on tärkeää, että tämä jatkuvuus taataan, koska seuraava kokous järjestetään Espanjan puheenjohtajuuskaudella. Se järjestetään komission kanssa yhdessä ja minä arvostan heidän asiantuntijoita asiantuntijuuttaan erittäin paljon. Kallasilta olen kuullut, että haluamme toimia kitkattomasti ja että tämä luonnos toimitetaan komission ja neuvostoon hyvin nopeasti ja sitä käsitellään siellä hyvin nopeasti ja toivottavasti se voidaan hyväksyä jo ensimmäisessä käsittelyssä. Valiokunnan vanhemmat jäsenet tietänevätkin, että Tämä ongelma on ollut hyvin pitkään esillä tässä valiokunnassa. Ja tammikuussa haluaisin vielä tavata varjoesittelijät, jotta voimme käydä läpi kaikki tarkistukset ja miettiä kompromissiratkaisuja. Ja meidän täytyy taata tämä kitkaton toiminta. Ja olen kiitollinen ehdotuksista, jotka voidaan vielä ottaa mukaan tähän mietintöön. Ja kun neuvottelemme neuvoston ja komission kanssa, silloin meillä on kunnolliset aseet, jotta voimme esittää kantamme näissä monimutkaisissa ja pitkäaikaisissa kysymyksissä. Mehän haluamme vauhdittaa tämän projektin hallinnoinnin toteutumista. Kiitos. Kiitoksia. Ensin varjoesittelijät. Remek, olkaa hyvä pane předsedo. Já bych chtěl eh, v první řadě eh, poděkovat eh, za aktivitu zpravodaje. haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä, josta on neuvoteltu varjoesittelijöiden kanssa. Voin tukea tätä asiakirjaa kokonaisuudessaan, ja niin teinkin. Olen myöskin iloinen siitä, että esittelijä oli avoin yhteistyölle myöskin muiden viranomaisten kanssa. Sitten tarkistukset 3 ja 8. Minä kannatan sitä, että tämä komission prosenttiluku lasketaan 50-30 prosenttiin jo mainitsi nämä syyt, joten en nyt enää toista niitä. Ja minulle tämä perustelu kyllä käy. Mitä tulee Euroopan parlamentin edustukseen hallintoneuvostossa, silloin kannatan sitä, että parlamentin edustaja on mukana tässä elimessä. Vaikkakin se voi aiheuttaa sinänsä jo tiettyjä ongelmia, mutta parlamentti pelasti Galileo-projektin ja siksi meidän pitäisi olla mukana myöskin tässä elimessä. Ja sitten minua vähän kiinnostaa, keitä kaikkia tässä neuvostossa on, ovat, onko siellä Euroopan parlamentin jäseniä tai ketä, enkä nyt vieläkään haluaisin vielä ottaa näistä asioista yhteyttä esittelijän. Kiitoksia sitten Glantti. Ja, vielen Dank, <clears throat> Vielen Dank für die Vorstellung. Kiitoksia tästä esittelystä. Olen täysin samaa mieltä näistä kiitoksista. Yhteistyö oli hyvin avointa ja hedelmällistä. Ja myöskään tähän luonnokseen ei ole mitään huomauttavaa. Meillä on ihan järkevä kanta. Ja myöskin tämä 30 prosenttia, josta nyt on puhuttu, on minusta ihan ok. Komissiolla pitää tietysti olla vaikutusvaltaa, mutta ei rajattomasti. Eli meidän pitää luoda tähän jonkinlainen tasapaino. Sitten parlamentin osallistuminen hallintoraatiin. No, yksi kysymys, joka nyt ei liity suoraan siis tähän mietintöön. Monissa asioissa on vaadittu, että parlamentti on mukana, jotta tiedämme, mitä siellä tapahtuu. Tämä liittyy menettelyihin ja avoimuuteen. Mutta onko tämmöistä aina toiminut? No se nyt on eri kysymys. Galileon osalta meillä oli parlamenttien välinen täysistunto, ja tällaisia kokouksia järjestetään hyvin harvoin. Mutta kehitys kuitenkin etenee erittäin suurella vauhdilla ja olen kuullut, että nyt jo arvioidaan tarjouskilpailun tuloksia. Ja parlamenttihan budjettivallan käyttäjä, joten parlamentti kiinnostaisi kuulla vähän näistä asioista. Eli tässähän puhutaan nyt ylimääräisestä 52 25 miljoonasta eurosta. Ja sanotaan, että lisäkilpailu lisää myöskin turvallisuutta, mutta haluaisimme kuitenkin saada vähän tietoa tällaisista kysymyksistä. Mitä tapahtuu tässä hallintoneuvostossa? No se nyt ei ole kaikkein tärkeintä, mutta kuitenkin meidän pitäisi pysyä ajan tasalla siitä, mitä tapahtuu, ja ehkä komission edustajat voivat vähän sanoa tästä pari sanaa. Mutta muuten kovatki, kovasti kiitoksia tästä luonnoksesta. Meillä on vielä kokouksia tämän suhteen, ja toivottavasti tästä saadaan sopu ensimmäisessä käsittelyssä. Jos näin nyt sitten käy, ja jos meidän vaatimuksiimme suostutaan, niin sitten se on mahdollista. Sitten Nibler. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minäkin aluksi haluaisin esittää sydämelliset kiitokset esittelijälle. Minustakin tämä yhteistyö oli hyvin tuottoisaa. Eli suurkiitokset tästä avoimesta viestinnästä ja siitä, että pystymme käsittelemään näitä asioita hyvissä ajoin. Tämä mietintö on erittäin laadukas ja myöskin minun ryhmäni varmasti voi sitä hyvin laajasti tukea. No, kolme huomiota. Ja haluaisin nyt puhua siitä, että olen käsitellyt näitä Galileo-kysymyksiä vuosikausia tällä parlamentissa. Ja tällä virastollakin on pitkä historia. Ja aikaisemminhan Galileo oli tarkoitus toteuttaa eri tavalla kuin mitä se nyt, missä muodossa se nyt on. Siellähän oli PPP-malli, eli teollisuus yhteistyössä julkisten tahojen kanssa. Ja meillä on nyt tämä, sitten tämä navigointijärjestelmä, satelliittinavigointijärjestelmä saatu aikaan. Ja sitten koordinointi ja projektin kehittäminen oli syy, miksi tämä virasto perustettiin. Ja sitten vuosien mittaan kävi ilmi, että tämä PPP-malli ei toimi Parlamentti oli myöskin ratkaisevassa asemassa silloin, että Galileota rahoitettiin julkisin varoin. Ja parlamentille tärkeä kysymys oli se, mihin tätä virastoa oikeastaan tarvitaan. Eli muistuttaisin nyt vielä kollegoille, jotka eivät ole käsitelleet näitä asioita vielä niin montaa vuotta, että tämä kysymys on nyt vähän suhteellistanut, tarvitaanko virastoa kyllä vai ei, mutta teidän täytyy miettiä vähän viraston muuttuneita tehtäviä ja miettiä myöskin muita kysymyksiä, joita komissiolle täytyy tänään esittää. No sitten viraston tehtävät. Artiklassa 2 todetaan, että virasto vastaa turvallisuusakkreditoinnista ja tässä puhutaan tutkimuksesta sen suhteen, miten myöhemmin Galileota voidaan käyttää myöskin kaupallisesti. Meidän pitää tehdä markkina-analyysejä, mutta joka tapauksessa minun käsitykseni mukaan, no komissio ehkä voisi vielä tätä vahvistaa, on tämä turvallisuusakkreditointi. No mitä tähän oikeastaan liittyy? Myöskin tässä asetusehdotuksessa lukee, että hallintoneuvosto, mehän puhumme nyt sen kokoonpanosta, turvallisuuskysymyksissä ei ole sääntöjen sitova. Eli viraston tehtävä on siis hoitaa tätä turvallisuusakreditointia. Ja sitten muissa elimissä nämä toimet ovat sitomia. Eli mitä tekemistä tällä virastolla sitten on? Kyseessä on tavallaan erityiselin. Eli halusin tästä vähän lisätietoja ja mielellään vakuuttavia argumentteja. Eli me tarvitsemme tätä virastoa jonkin tiettyihin tehtäviin. No sitten kollegat puhuivat näistä rakenteista viraston sisäpuolella. No voin olla täysin samaa mieltä kuin edeltävät puhujat ja esittelijä. Eli kaikki nämä ehdotukset ovat hyviä ja mielestäni on tärkeää, että ainakin, hal- ainakin hallintoneuvostossa parlamentti on mukana. Ja olen myös myöskin samaa mieltä siitä ehdotuksesta, että meidän pitäisi vähentää komission äänimäärää hallintoneuvostossa. Komissiohan joka tapauksessa esittelee nämä suuret linjat virastolle, ja siellähän on myöskin poliittista vaikutusta viraston sisällä. Ja jos komissiolla vielä olisi puolet näistä äänistä, niin se mielestäni tämä 30 prosenttia on kuitenkin parempi lukema komissiolle. No niin, eli lopuksi vielä kysymys komission suuntaan. Eli kertokaa nyt, miksi me tarvitsemme tätä virastoa. Sillä sehän vastaa tästä turvallisuusakkreditoinnista. Ja sitten nämä tehtävät, jotka ovat supistuneet eli miten nämä tehtävät on painotettu viraston sisällä. Mielestäni ne ovat tärkeitä kysymyksiä, koska minun ja kollegoita myöskin budjettivaliokunnassa mietitään näitä kysymyksiä. Eli haluaisimme tietää, millä tavalla näitä virastoja voidaan uudistaa tai laajentaa. Ja haluaisimme siis saada komissiolta pikkuisen lisätietoja tästä aiheesta. Kiitos. Kiitoksia. Tällä vielä kolme puhujaa. Hall. Thank you, Mr. Um, I too would like... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Toshenovskia tästä hyvin konsensuaalisesta lähestymistavastaan esittelijöiden työhön. Siitä oli apua. Kuten Niebler sanoi, niin Galileolla on ollut aika hankala menneisyys. Se ei ole ollut millään muotoa helppo prosessi. Aiemmin se on kärsinyt hankkeena siitä, että nimenomaan konservatiivisilla jäsenvaltioilla on ollut ähm, tällaista omaa äh, avaruushanketta vireillä, eikä sitä ole pidetty äh, varsinaisena yhteisön hankkeena, mutta nyt se on saanut äh, budjetin, yhteisönkin budjetista varoja. Ja mielestäni meidän tulisi jonkin verran valvoa tilannetta, jotta Galileo-hanke ei taantuisi niin, ettei siitä tulisi tällaista Euroopan avaruusviraston tyylistä hanketta, koska kaikilla jäsenvaltioilla olivatpa ne avaruusvaltioita tai eivät, niin pitäisi olla oma lehmä ojassa tässä niin, ehkäpä tämä prosenttiluku, josta mainittiin, e, ehkäpä sen tulisi olla pikemminkin 40 prosenttia niin, että nämä vanhat jäsenvaltiot eivät saa niin sanottua blokkaavaa vähemmistöä neuvostossa ja tällä tavalla voisivat välttää houkutuksen tehdä tästä jäsenvaltioiden omaa hanketta. Sitten muutama kommentti tiedon liikkumisesta. Minulla on huo- Minua huolestuttaa se, informaation puute, jonka vallassa tällä hetkellä olemme. Niblerin kanssa kävin Galileosta keskustelua parlamentin neuvoston ja komission kanssa ja olin täysin ällistynyt siitä, että emme saaneet mitään tietoa ennen kuin menimme kokoukseen. Kokouksessa meille yhtäkkiä lykättiin eteen teknisiä dokumentteja, meille ladeltiin huonoja uutisia, mutta ei jäänyt aikaa kysyä kysymyksiä, joten se mitä meidän pitäisi tehdä on se, että meidän pitäisi huolehtia siitä, että saamme tänne parlamenttiin riittävästi tietoa. Ja tältä kantilta haluaisin ehkäpä hiukan ö, saada aikaan jonkinlaista kultaista keskitietä toisaalta neuvoston ja toisaalta ö, esittelijän ehdotusten välillä. Neuvosto ei halua ollenkaan, että me pitävät mukana tässä hankkeessa, koska vaikka se vaikuttaisi neuvoston mielestämme meidän päätöksentekoamme budjetin suhteen. Esittelijä kuitenkin haluaa äänioikeutetun jäsenen, ei välttämättä MEPI, mutta jonkun tahon, jota parlamentti ehdottaa. Itse haluaisin, että priorisoisimme nimenomaan sitä, että saamme riittävästi tietoa parlamenttiin, ja pitäisimme huolen, avittaisimme tätä sillä, että meillä olisi esittelijän ehdot johtaja, ehdottama ähm, tarkkailija, ähm, ihan vain tarkkailija, meppi, jolla ei välttämättä olisi edes äänioikeutta. Tällä tavalla me saisimme nimittäin tietoa, mutta emme äh, mitenkään kompromettoisi omaa kantaamme budjettivallan käyttäjänä. Tämä budjettikysymyshän on suuri kysymysmerkki. Arvioiden mukaan, vaikka otettaisiin huomioon se tulo, jota Galileo tuo, muassaan, niin 550 miljoonasta eurosta vuosittain puhutaan ö, tästä määrittelemättömän ajan, ajan, joten Vähin, mitä voimme tehdä, on se, että me Euroopan parlamentin jäsenet olemme mukana kuviossa ja saamme tietoa itsellemme niin, että meidän ei tarvitse odottaa, että joku muu meille sitä kertoo. Ei niin, että menemme ehkäpä kerran puolessa vuodessa kokoukseen ja sitten meille lykätään eteen kauhea kasa paperia, joka meidän pitää viidessä minuutissa analysoida vaan niin, että siinä vaiheessa, kun käymme budjettikeskusteluita, me tiedämme, mitä tapahtuu, ja me olemme, tie, me olemme yrittävän perillä hankkeesta. 40 prosenttia komissiolle siis, ja kaksi äh, meppiä tarkkailijoiksi. Sitä vaadin. vaadin. Weber. Oui. <clears throat> Je trouve... Niin, minunkin mielestäni tämä mietintö on erinomainen. En ole varma tuosta 40 prosentista, koska olen vakuuttunut siitä, että kohta kun on 30 jäsenvaltiota, niin varmasti löytyy enemmistö. Tämä on kuitenkin sivuseikka. Olen samaa mieltä siinä, että voin esit- onnitella esittelijää ja tässä äh, haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni pyytääkseni äh, täsmennystä. Ja 30 äh, prosenttia äänestä komissiolle, se saattaa olla mm, erittäin hyvä, mutta se asettaa meille hyvän hallinnon kysymyksen tällä alalla, koska vastaisuudessa tämä on hyvin laaja ala Galileo ja muut vastaavat hankkeet. Tällä hetkellä on mm, johtaja yrityskomissiossa äh, Verhoiken. Äh, eikö olisi äh, parempi nostaa tämän johdon asemaa pääjohtajuuteen, koska vastaisuudessa avaruuspolitiikan ähm, näkökohdat ovat hyvin laaja ulotteisia. Siihen liittyy maatalous, kehitys, ympäristö ja paljon muita aloja. Eikö olisi nyt olennaista, että kaikki nämä intressit ja huolet otettaisiin huomioon ja myös teollisuuden äh, huomiot äh, otettaisiin äh, esiin, mutta ei etusijalle. Eli eikö tässä suhteessa voitaisi jotain tehdä, ajatellen johtoa? Kollega Paška. Kiitoksia sitten Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Rokujeme o návrhu legislatívneho uznesenia Európskeho... Niin, kiitoksia Mehän puhumme tässä lainsäädäntöluonnoksesta, jonka olisi tarkoitus mahdollistaa Galileo-hankkeen jatkuminen. Mielestäni meidän tulisi olla rakentavia ja orientoitua nimenomaan tähän itse asiaan, niin, että kaikki mukana olevat instituutiot voivat olla mukana toiminnassa. Minä olen iloinen Tosinovskin tekemästä työstä. Hän on tehnyt parhaansa saavuttaakseen asianmukaiset tavoitteet. Minun mielestäni meidän täytyy vahvistaa Euroopan parlamentin mukanaoloa tässä hankkeessa, koska Euroopan unionin budjetista tähän menee aika paljon rahaa, ja tämän rahan käytön valvonta on erittäin tärkeää, jotta voidaan varmistaa se, että sitä käytetään asianmukaisella tavalla. Siksi olen sitä mieltä, että tämä yleinen linjaus on ihan hyvä, mutta meidän tulisi ylläpitää työn vauhti jatkossakin. Kiitoksia sitten komissiosta herra Bolocci. Eli voisitko antaa vielä muutaman vastauksen näihin kysymyksiin? Hetkinen, tämä puhelista oli jo suljettu. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijälle myös niin eh, minä aloitan ensimmäisistä kohdista. Ei järkevin on äänestysoikeus, komission äänioikeus. Tässä virastossa on aivan selvää, että jos komission eh, pitää ehm, hallinnoida täysin tätä hanketta, niin sen pitää pystyä hallinnoimaan kaikilla mahdollisilla keinoina. Tällä hetkellä tilanne on se, että meillä on kasvavia ongelmia kaikkien muiden virastojen kanssa, joissa komissiolla ei ole vetoikeutta avainkysymyksissä, kuten esimerkiksi työohjelmassa tai budjetissa tai liiketoimintasuunnitelmassa tai e, johdon nimityksissä. E, me emme voi nyt e, toistaa tätä samaa tilannetta. Eli tämä rooli, jonka eh, parlamentti ja neuvosto on muuttanut, sen pitää näkyä eh, hallintokapasiteetissa. Eh, vastuu pitää olla todellakin komission käsissä. Minä en tässä voi ryhtyä argumentoimaan 50 tai 30 puolesta, mutta pitää välttää se, että me alamme tehdä muuttaa tällaisia asioita, joiden pitäisi olla suoraan komission vastuulla. Joten pyytäisin, että mietitte mahdollisuutta, että äänioikeus olisi 50 prosenttia. Mitä tulee sitten Euroopan parlamentin jäsenten läsnäoloon, on aivan selvää, että komissio suhtautuu myönteisesti joko niin, että te nimitätte. Tässä ei ole mitään eksplisiittistä vaatimusta. Tässä suhtaudumme täysin avoimesti ja haluaisin vastata tiedoksi myös, että mm, tässä voidaan toimia niin, että keskustelujen aikana otetaan tämä huomioon tai sitten päätöksenteossa. Me kannatamme sitä, että asia hoidetaan ensimmäisessä käsittelyssä. Aika menee hyvin nopeasti ja olemme käytännössä jo 2010 vuodessa. Ja Galileo pitää tasapainottaa tässä. Me tiedämme sen jo aiemmasta. Sitten Niblerin äh, huomiot. On aivan selvää, että me äh, tunnemme kyllä äh, Galileon historian. Sitä on toistanut jo tilintarkastustuomioistuinkin, mutta me olemme nyt uudessa tilanteessa yksi asetuksen päätehtäviä tulee tässä esiin ja te itse olette hyväksyneet, hyväksyneet tämän tehtäviä koskevan artiklan asetuksessa. Ja se pitää täytäntöön panna nyt tässä tilanteessa, kun tehtävät konkretisoituvat. Me elämme nyt siirtymävaihetta. GSA on kärsinyt henkilöstövähennyksistä ja meidän pitää eh, muistaa, että tähän on, eh, täältä on siirtynyt väkeä myös eh, komission. Nämä uudet tehtävät vaativat myös väkeä. Kyse ei ole siitä, että mitä tehdään Esalla. Sillä on tietty rooli ja meidän pitää lähteä tässä toimenpiteisiin. Anchulio. Excusez-moi. Eh, <laughs> donc, quelqu'un d'entre vous a, a... Niin joku teistä kommentoi eh, siitä, että annettaisiin komissiolle äänioikeus, joka olisi 40 prosenttia. Eh, ei tähän periaatteeseen pidä lyödä lukkoon tätä äänioikeuttamme, vaan kyse on siitä, että mikä on äh, tämän hankkeen hallinto ja sen kuvio. Kiitos. Kiitoksia. Sitten antaisin Lambertsille vielä lyhyesti puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Olisin halunnut käyttää puheenvuoron ennen komissiota varjoesittäjänä. Niin, Ehkäpä haluaisin olla pikemminkin komission kanssa yhtä mieltä tämän hallinnointirakenteen tehokkuudesta. Mehän puhuimme tänään tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelman edistyksestä. Minä kyllä haluaisin luottaa ja valvoa. Ja jos me haluamme, eikä päinvastoin, jos me haluamme, että komissio on vastuussa hallinnoinnista, komission pitää hallinnoida ja meidän täytyy valvoa. Ja jälleen kerran, kun nyt katselen tätä ehdotusta, jossa sanotaan, että komission täytyy siis säännöllisesti meille tiedottaa. Jos minä olisin komission edustaja, minä sanoisin, että heippa vaan, teillä on omat henkilönne tuolla siellä lautakunnassa, että te tarvitse meiltä erillistä tietoa. Ei, kyllä minä haluaisin, että tässä hiukan velvoitteita er, pantaisin erilleen. Me olemme valvoja, komission täytön toimeenpanija, ja meidän täytyy valvoa komissiota. Eihän tässä nyt tietenkään siitäkään kyse ole, etteikö parlamentilla olisi riittävästi tekemistä. Kiitoksia. Niblerillä oli vielä yksi kysymys. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja komissiolle vielä kysymys. Olin pyytänyt, että minulle vähän selitettäisiin, miten tämä, nämä turvallisuuskysymykset, miten ne hoidetaan. Ja sitten nämä muut tehtävät, jotka on mainittu tekstissä. No tässä on aika vähän näitä tehtäviä ja haluaisin kuulla vähän näiden virastojen tehtävien painotuksesta lisätietoa. Ei se nyt varmaan niin vaikea kysymys oli. Pystyykö komissio tähän vastaamaan, jos ei, niin sitten kirjallisesti? Um, Me voimme ähm, tehdä vaikka molemmat äh, vastata heti rouvalle tai sitten äh, antaa kirjalliset vastaukset. Annan puheenvuoron äh, tässä kollegalle, joka puuttuu nimenomaan näihin kohtiin. Eh, kiitoksia tästä kysymyksestä. Mitä tulee eh, tehtäviin, eh, niin toistan vielä lyhyesti sen, mitä tässä selitettiin artiklan 16 ehm, GNS-asetuksessa. Tehtävät ovat hyvin täsmällisiä Akkreditointi on ensimmäinen, sen jälkeen Galileon turvallisuuskeskuksen hoitaminen. Se on erittäin tärkeä näkökohta. Ja todellakin tässä pitää tutkimusten kautta valmistella näiden järjestelmien kaupallistamista, Egnoksen ja Galileon kaupallistamista. Eh, nämä, eh, näiden tehtävien lisäksi virastolla voi olla myös eh, muita tehtäviä, joita komissio antaa täsmällisesti. Ja tämä tarkoittaa sitä, että akkreditointitehtävä on hyvin tärkeä tehtävä. Ja mitä tulee kuluihin, niin uskoisin, että tässä on selitetty, että siinä tarvitaan lisähenkilöstöä, koska tämän tehtävän hoito vaatii sitä. Mitä tulee sitten muihin tehtäviin, niin niissä kulut ovat standardikuluja, jotka ovat jo komission budjetissa eh, koskien virastoa. Jos eh, rouva Niebler haluaa lisätietoja, tarkempia lisätietoja, Niitä ei täällä mukanani ole, mutta olemme hänen käytössään. Hän voi niitä meiltä saada. Sydämelliset kiitokset. Menettelyä on nyt selitetty. Eli määräaikatarkistuksen jättämisellä on 9. joulukuuta ja sitten jatkamme ensi vuonna. Eli sydämelliset kiitokset. Sitten siirrymme kohtaan 10. Euroopan maanhavainnointiohjelma käsittelemme mietintöluonnosta ja esittelijä Glante saa puheenvuoron. Mutta olisi hyvä nyt, jos voisimme vähän katsoa kelloakin tässä samalla. Kiitoksia. Tämä sopii minulle. Minulla ei ole tästä enää paljon enempää sanottavana kuin se, mitä viimeksi jo sanoin. Varjoesittelijät ja monet muutkin tahot ovat nyt ottaneet minut yhteyttä ja ovat puhuneet tästä käytön tulevaisuudesta. Ja tässä nyt pari esimerkkiä, jotka liittyvät GMES-järjestelmän tulevaisuuteen, ja näiden tietojen avulla ehkä voimme ratkoa myöskin näitä ongelmia. Tällä hetkellä tämä hanke on vielä operatiivisessa vaiheessa, ja olen nyt katsonut, millä tavalla näitä tietoja on käytetty. Ja tietysti meille tämä oli tärkeä prioriteetti kaikissa keskustelussa, eli ilmastonmuutos ja miten tätä kysymystä käsitellään ja miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan. Voidaanko näitä vaikutuksia mitata? Ja nyt meillä on hyvin tarkkoja mittauksia, eli esimerkiksi merenpinnan korkeus voidaan mitata millimetrin tarkkuudella. Ja sitten voimme katsoa, millä tavalla merten vesimäärä muuttuu. Nämä ovat tärkeitä tietoja ja tulevaisuudessa näitä voidaan käyttää entistä paremmin hyödyksi. Sitten Kiinassa. Siellähän on ryhdytty myöskin tähän hankkeeseen liittyviin toimiin. Ja millaista tekniikkaa tarvitaan, jos halutaan esimerkiksi pelastaa onnettomuuksien uhreja? Tähän tarvitaan tietoja. Me tälle voimme esimerkiksi maanjäristysten jälkeen hoitaa tilanteet paremmin. No entäs sitten tulvat Euroopassa ja muualla maailmassa? Mitkä alueet ovat mahdollisesti vaarassa mitkä alueet ovat todella jääneet tulvien alle ja millaisia korvauksia näistä vahingoista sitten pitää maksaa. Eli meidän täytyy tällä tavalla pyrkiä löytämään rahoitusta näihin. Sitten maailmassa on alueita, joissa ei olla edistytty yhtä pitkälle kuin Euroopassa, joita ei löydy kartoilta, esimerkiksi Afrikassa. Ja jos meillä olisi tällaisia tietoja, niin niistä on varmasti hyötyä infrastruktuurihankkeiden ja muiden osalta. Sitten yksi konkreettinen esimerkki. Eräs jäsenvaltio, jonka nimen nyt en mielelläni mainitse. Eli Kaakkois-Aasiassa sielläkään näitä rajoja ei ole vedetty aina niin selkeästi ja siellä on hakattu sademetsää ja nyt on huomattu, että siellä onkin hakattu metsää naapurivaltion puolelta. Ja tämä tietenkin johtaa aika mielenkiintoisiin tilanteisiin. No sitten tähän mietintulunnokseen olen saanut, olen laatinut 15 tarkistusta ja otan niistä nyt tärkeimmät esille. Kuten Galileo-ohjelmassa, nyt tässäkin kyse on rahoituksesta, ja tietysti osa tästä rahoituksesta ei ole helppoa löytää. Ja meidän täytyy löytää myöskin ratkaisu, no tästähän pitää vielä puhua budjettivaliokunnassa, sieltä ei ole kuitenkaan tullut vielä lausuntoa, toisin kuin ympäristövaliokunnasta. Eli meidän täytyy miettiä myöskin näitä vastuukysymyksiä. Tällä hetkellä me jo suunnittelemme menoja ja materiaaleja, joita pitää tilata – Ja jos tämä tehdään nyt, se on edullisempaa kuin jos tämä hoidetaan myöhemmin. Kustannusten lisääminen ei tietenkään ole toivottavaa veromaksajan kannalta. Ja tämä on liitetty johdantosan kappaleeseen 16a. No jos meillä on näitä tietoja maksutta käytössä ja sitten yritykset käyttävät näitä tietoja, työ, tarkoitushan on luoda uusia työpaikkoja, silloin pitää myöskin turvata se, että näiden tietojen jatkuvuus on taattu. Ja meidän täytyy miettiä vähän 2014, jolloin alkavat uudet rahoitusnäkymät. Näistä asioista pitää vielä keskustella. Mutta 2014 keväällä kaikki ei voi pysähtyä siksi, että rahoitusta ei ole hoidettu. Eli meidän täytyy nyt löytää jonkinlainen ratkaisu tähän jatkuvuuteen, jotta voimme edelleenkin toimittaa näitä tietoja muiden käyttöön. Sitten tietojen saatavuus. No tästähän puhuttiin hyvin avoimesti, eli näitä tietoja voi käyttää vapaasti ja ilmaisesti, kansainvälisesti vastavuoroisuusperiaatteella. Eli jos me annamme näitä tietoja muille osille maailmaa, sitten me haluamme myöskin sieltä vastaavia tietoja ilmaiseksi. Ja tämä ei saa nyt johtaa siihen, että oikeudelliset henkilöt, jotka käyttävät jo näitä tietoja, jotka ovat luoneet bisnesmodelleja, että niiden olemassaolo vaarantuu. Eli meidän täytyy katsoa vähän tätä ensimmäistä arviointia ja miettiä, minkä tyyppiset yritykset tarjoavat näitä palveluita. Ja meillähän on jo valtion instituutioita, eikä tätä työtä kannata tehdä päällekkäin. Jos ajatellaan näitä karttapalveluita tai mittauspalveluita, ne on järjestetty hyvin eri tavalla eri jäsenvaltioissa, mutta meillä on myöskin tietoja käytössämme ja meidän täytyy varmistaa, että niitä käytetään hyvin. Sitten viides kohta. No, Lissabonin sopimus on voimassa eilisestä lähtien. Neuvosto vissiin unohti sen käsitellessään SWIFT-kysymyksiä. Mutta tässä nyt on kysymys, jossa komitologia on poistettu. Eli minusta parlamentin jäsenet tämä on oikeastaan hyvä asia, koska meillä on enemmän vaikutusvaltaa, eikä komissio pysty toimimaan niin paljon taustalla. Mutta komitologia ei enää ole, eli meidän täytyy löytää nyt jotain uutta. Eli kaikki kohdat, jotka liittyvät komiktologiaan, on nyt poistettu tästä mietinnöstä. Minä nyt katsoa, miten sitten menetellään. Me varmaankin pystymme toimimaan ihan järkevästi. Ja parlamentti tietysti pitää, parlamentin osallistumiskysymys pitää tietysti ratkaista vielä. Sitten avoimuutta pitää tietysti olla, vastuukysymykset pitää selvittää, tekninen toteuttaminen, Sitten pitää miettiä näitä rahoitusvälineitä. No, tämä on otettu mukaan tarkistuksiin. Mutta olen saanut vähän uusia tietoja sen jälkeen, kun tämä mietintö on toimitettu käännettäväksi. Eli meidän pitäisi tehdä vielä yksi tarkistus, jossa puhutaan tietojen keräämisen päällekkäisistä toiminnoista ja jo olemassa olevista rakenteista, joita tulisi hyödyntää – ja meidän täytyy myöskin tarkistaa, mitä teemme budjettivaliokunnan lausunnolle. Tämä varmaan tulee täysistuntomassa vasta ensi kesäkuussa, mutta Ruotsin ja Espanjan puheenjohtajuuskaudella tätä asiaa on jo käsitelty. Ja jos neuvosto tämän hyväksyy, niin saattaa onnistua se, että ensi vuoden kesänä tämä asetus voi astua voimaan. Ja sitten ehkä tähän keskustelun lopuksi voisin vielä todeta, että komissiossa pitäisi luoda uusia rakenteita, jonkinlainen avaruuteen liittyvä osasto avaruuskysymyksiin. No ehkä komission puheenjohtaja voi miettiä näitä. Mutta eh, yhden parlamentin jäsenen kehotuksesta voi jo alkaa miettiä näitä asioita. No, vier Wortmeldungen. No niin, vielä Neljä nimeä on tällä listalla. Onko muita? No niin, sieltä vielä Chichester. Ai, te olettekin jo täällä listalla. Lamberts, no niin. Juuri ehditte. Pyytäisin, että seuraavaksi puheenvuoron käyttää Remek. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný. Kiitoksia, puheenjohtaja. Puhun lyhyesti, koska varmaan paljon tästä on jo tullut sanottua. Haluaisin kiittää esittelijää hyvästä työstä ja voin tukea myöskin tätä mietintöä. Sitten haluaisin kommentoida vähän tarkistuksia. Eli kyse on palveluiden jatkuvuudesta ja tiedon välityksestä – ja tässä siirtymäkaudella tälle on tietysti merkitystä. Ja tämähän liittyy myöskin siihen, että Euroopan unioni ja Euroopan parlamentti on saatava lisätietoa näistä palveluista. Kollegin Valon. Kiitoksia sitten Valon. I'm sorry, Chair. It seems I have... Niin, kun sanoitte nimeni, niin en ihan kuullut sitä. Niin, anteeksi vain. Niin, muutama seikka, jotka haluaisin ottaa esiin, liittyvät tähän ohjelmaan. Ensimmäinen kommenttini liittyy tämän ohjelman pitkäaikaiseen toimintaan. Erityisesti tämän jatkuvuuteen vuoden 2013 jälkeen ja siihen tapaan, jolla se tullaan rahoittamaan – Alustavien toimintojen budjettihan on 115 miljoonaa euro, 150 miljoonaa euroa ei riitä. Jos ajatellaan esimerkiksi eh, näitä itse satelliittiyksikköjä, niitä ei ole vielä budjetoitu ja näiden lanserauksien ehm, kustannukset maksetaan Euroopan operationaalisista ohjelmista ja näitä kustannuksia täytyy ottaa huomioon. Toiseksi, mitä tulee tietopolitiikkaan, minä olen kyllä, minä kyllä tuen sitä avointa ja vapaata tietoihin pääsyä, jota esittelijäkin peräänkuuluttaa, koska tämän ohjelmanhan tarkoitus on saada ää, aikaan markkinat, jotka osittain perustuvat näihin tämän ohjelman komponentteihin. Ja uskon, että uusien jäsenvaltioiden yritykset voisivat tästä hyötyä ja tämä voisi Ähm, edistää innovaatioita. Sitten on kuitenkin niin, että näitä GMES liittyviä palveluita ei ole vielä kehitelty, joten varoittaisin kyllä sit, sitä vastaan, että lainsäädäntöön kirjo, kirjattaisiin vapaasta pääsystä mitään. Ja tulisi ottaa myös huomioon sellaiset piirteet, jotka liittyvät informaation tur, informaatioturvaan, siihen, että meillä on selkeät informaation jäljitys- ja yksilöintijärjestelmät, tiedon, jota siis vaihdetaan. Ja lopuksi kaipaisin selvennystä omistajuudesta ja operaattoreiden roolista. Se olisi tarpeen, jotta voitaisiin varmistaa kaikkein tehokkain toiminta. Kuten tiedätte, Euroopan unioni on tilapäinen omistaja. Sen jälkeen, kun tämä on pantu, niin toiminta yksityistetään, joten meidän pitäisi tietää tästä enemmän. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Val- Kiitoksia sitten, niin Valean. Niinhän se oli. Sitten Chichessa. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin äh, yhtyä kollegoihin ja onnitella äh, herra Grantea tästä mietinnöstä. yhdessä asiassa olen hänen kanssaan eri mieltä, mutta haluaisin myös esittää pari ehdotusta. Toivottavasti ne parantavat mietintöä ja siitä syystä minä aion ehdottaa kolme neljää tarkistusta. Ensimmäinen kohta liittyy ö, duplikaatioihin, tiedon päällekkäisyyteen – on sanottu, että uusi tieto saattaisi olla päällekkäistä nykyisen tiedon kanssa, joten siitä syystä pitäisi mahdollisimman pitkälti GMS-ohjelmassa käyttää nykyistä olemassa olevaa tietoa. Tämä ei varmaankaan ole mitenkään ristiriitaista, mutta tämä tulisi esiin komission ehdotuksessa. Ja sitten toinen asia eh, on sanottu, että tässä hankkeessa tarvitaan paljon yhteistyötä monelta eri sidosryhmältä. Ja tämä ehdotus eh, kumppaneiden eh, hallintoneuvostosta. Se olisi hyvin mielenkiintoinen asia ja siinä varmistuttaisiin siitä, että mahdollisimman moni otetaan mukaan ja monta kuullaan. Sitten kolmas seikka. Tässä olen valitettavasti eri mieltä esittelijän kanssa. Ja Rovalean kyseessä on ilmainen saatavuus, ettei veloiteta gms palveluista Haluaisin ehdottaa, että ehdota varaamaa tähän, koska tässä nyt on jo viitattukin budjettiin, joka ei ole riittävä näihin tavoitteisiin. Että jos ajatellaan, että pidetään mahdottomana periä maksuja, niin se on hiukan ennakoitua nyt. Ja sitten palveluiden markkinointia, jos sitä ajatellaan, en osaa ajatella, miten voidaan markkinoida, jos on kyseessä tällainen ilmainen palvelu. Mutta ehkä sellaiset, jotka ovat, äh, ovat taitavia tässä, niin voivat kerätä rahaa jostakin muualta ja sitten voidaan mennä alkuperäisille lähteille ja saada tiedot ilmaiseksi. Itse esittäisin varauksen tähän näkökohtaan ja ehdottaisin, että me mietimme uudestaan tätä näkökohtaa. Ymmärrän kyllä, että Glantella on tästä selkeät näkemykset ehkäpä me voisimme keskustella vielä jatkossa tästä. Kiitoksia. Thanks very much, Madame Dati. Kiitoksia sitten Dati. Merci, Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä esittelijä, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegaamme Klanttia tästä hyvästä koherentista mietinnöstä, jonka hän esitteli meille. Minähän Siis tällä hetkellä EPPssä ei ole mitään kummempaa huomioitavaa, kritisoitavaa tähän mietintöön. Kuitenkin muutama kommentti tähän asetus- ja mietintöehdotukseen. Niin meillä on toinen tarkistus, joka haluaa taata jatkuvuuden. Haluaisimme, että asetukseen kirjattaisiin jotain jatkuvuudesta ja siitä, että tiedot ovat jatkuvasti saatavilla – Tällä tavalla voitaisiin luottavasti käyttää palveluita, mutta voisimme ehkä mennä vielä pidemmälle. Tämä voitaisiin kirjoittaa itse leipätekstiin, koska tällä hetkellä se on johdanto-osassa. Sillä ei ole samanlaista oikeudellista pätevyyttä sillä tavalla emme voimme tätä jatkuvuuden periaatetta vaatia riittävän ponnekkaasti. Ja mitä tulee sitten rahoitukseen, siitä hän puhui rouva Valean niin yritin nyt lausua tämän oikein, niin tämä rahoituskysymys otettiin esiin, ja minä olen sitä mieltä, että edellisessä mielipiteenvaihdossa puhuttiin jo siitä, että rahoitus on hiukan vaikea selkoinen tässä asetusehdotuksessa, ja kun ajatellaan kokonaisbudjettia, on totta, että rahoitus voisi olla paremmin organisoitu ja koherentimpi ja tällä tavalla voitaisiin tasapuolisemmin myös kohdella näitä eri osastoja ja palveluita. Tässä hetkessä itsellä tekstissä ei ole tavoitteita, jotka liittyvät muun muassa kosteikkoihin ja merialueisiin. Eli mielestäni nämä neljä osastoa, niiden tulisi olla samalla tasolla – Eli asetuksessa tulisi näitä kaikkia neljää osastoa tai palvelua kohdella samalla tavalla. Ja sitten mitä tulee tähän tieto, ähm, tiedotus, ähm, politiikkaan. Täällä puhuttiin tietoihin pääsystä, käsi, pääsyn käsi, pääsystä ilmaiseksi tai maksusta tai jotenkin. No, täällä on tarkistukset 3 ja 12. Ne nimenomaan äh, liittyvät tietojen saatavuuteen ilmaiseksi tai maksutta, se on toinen asia, mutta ylipäänsä tämä tietoihin pääsy on hyvin rajallinen. Ainoastaan Euroopan unionissa olevat fyysiset ja oikeushenkilöt pääsevät käsiksi näihin tietoihin. Nämä tiedot eivät välttämättä ole Siis tämä, tämä tietoihin pääsyn periaate minua ounastuttaa on ehkä normaalia, että tällaisen hankkeen tulisi hyödyttää ensisijaisesti yrityksiä ja Euroopan kansalaisia, mutta tulisi myös muistaa, minkälaisia kustannuksia tällaiset tiedon saatavuuden rajoitukset voivat aiheuttaa. Ja sitten neljänneksi vielä tarkistukseen tulisi, tulisi sitä tarkistus, joka takaa näiden tietojen turvan ja tietosuojan ja niiden integriteetin. Tiedot täytyy siis varmistaa. Se on erittäin tärkeää, että tällainen tietoturva saadaan aikaan, jotta voidaan välttää se, että muut pääsevät peukaloimaan tietoja ulkopuolelta. Ja jos tulee jonkinlaisia kiista tapauksia, täytyy niitäkin, niidenkin osalta olla säännöt. Ja sitten vielä hallinnosta sen verran, että täältä puuttuu mielestäni tekstistä selkeyttä hallinnon suhteen. Kuitenkin hyvä hallinto on olennaista, jotta tämä ohjelma voi menestyä ja meidän tulisi paremmin koordinoida Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden välisiä suhteita. Komissiohan on jo viime marraskuussa tiedonannossaan puhunut tällaisesta kumppanuushallintoneuvostosta. On sääli, että asetuksessa itse ei enää puhuta tästä kumppaneiden neuvostosta hallinnosta. Puhutaan GMS-komiteasta, joka ymmärtääkseni rajoittuu ainoastaan budjetinhoitoon. Mielestäni on sääli, että että ei voida tällä tavalla taata eri ohjelman toimijoiden koherenssia, ja tällainen osapuolten neuvosto olisi mielestäni olennainen. On tärkeää, että rahoituksen hallinnon lisäksi on myös mahdollisuus infrastruktuurien hallinnointiin. Olisi ehkä parempi, jos tällainen komitea tai kumppaneiden neuvostolla olisi myös se voisi puuttua myös paitsi rahoituskysymyksiin, myös infrastruktuurikysymyksiin. Mielestäni tämä tarjoaa suuria mahdollisuuksia tämä ohjelma, emmekä me voi pistää sitä liian tiukkaan pakkopaitaan. Thank you, yeah. uh, so first I'd like to, uh, to thank Herr Glante for the... Ensin haluaisin kiittää Glantea hyvästä työstä. Jos ette nähneet minua Glante, se johtunut siihen, ettenkö pitäisi tätä työtä tärkeänä, vaan siksi, että se on hyvin tehty. Eli anteeksi, että nyt ollut enemmän läsnä. Ensinnäkin reaktio siihen, mitä Dati juuri totesi. Tietojen saatavuus ja se, että eurooppalaisilla ja muillakin on nämä tiedot käytössä vastavuoroisuusperiaatteen nojalta. Tämä on aika iso juttu, eikä ole mitään mahdollisuutta kattaa kaikkea mikäli kaikki sidosryhmät eivät hoida osansa. Jos Intia, Brasilia, Kiina, Yhdysvallat, Venäjä tekevät osansa tästä työstä, niin sitten voimme pyytää heiltä pääsyä näihin tietoihin ja annamme heille nämä tiedot käyttöön. Mutta vastavuoroisuusperiaate on tietysti keskeinen. Ainakin maiden tai tahojen kanssa, joilla on varaa tehdä samanlaisia hankkeita. Eurooppa ei voi olla se taho tai poliittinen toimija, joka tekisi kaiken muiden puolesta. Mutta olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että jotkut kolmannet maat ja jotkut kehitysmaat ehkä tarvitsevat näitä tietoja, mutta se on sitten eri asia. Ja meidän täytyy olla selkeää, kun teemme eron kehittyneiden, kehittyvien ja nousevien maiden välillä. Ja voisimme miettiä ehkä tähän liittyvää tarkistusta. Tuen sitä, mitä Giles juuri puhui tästä vapaasta saatavuudesta. Mehän tiedämme, että tämä hanke on kallis ja sitä ei voida aloittaa sen jälkeen vain keskeyttää. Eli tämä tulee olemaan hyvin pitkän ajan hanke. Ja myöskin tiemme, mistä julkisrahoitus tulee. Me tiedämme, millaisia ulospäin käyntistrategioita meillä pitää olla käytössä. Ja mehän luovumme mahdollisesta tulolähteestä jo heti aluksi. Ja tämä on huolenaihe. Ei ehkä niinkään loppukäyttäjiä ajatellen. Ne, jotka käyttävät näitä tietoja ei voi tuottaviin tarkoituksiin. Ja totta kai heidän pitää saada nämä tiedot käyttöönsä ilmaiseksi. Mutta ne yritykset, jotka haluavat käyttää näitä tietoja saadakseen voittoja, Silloin mielestäni Euroopan unionin pitäisi saada osa tästä arvosta, jota luodaan. Koska mehän luomme tämän infrastruktuurin. Eli jos tämä nyt suljetaan pois, se saattaa vaarantaa tämän hankkeen, koska ehkä joka vaiheessa jäsenvaltiot sanovat, että me haluaisimme jatkaa, mutta meillä ei ole enää varaa siihen. Eikä ole mitään muuta rahoituslähdettä kuin julkinen rahoitus. Ja olen Charlesin kanssa tästä asiasta samaa mieltä, ja ehkä voisimme yhdessä laatia tästä tarkistuksen. Kollega Weber. Sitten Weber. Minä puhun aivan lyhyesti tästä ilmaisuuskysymyksestä. Minä puhuin, kuuntelin tätä kysymystä jo ja puhuin siitä jo aikaisemmin. Olen aivan samaa mieltä Glanten mietinnön kanssa tästä kysymyksestä. Hän ehdottaa, että palvelut ovat ilmaisia kansa, kaikille kansalaisille ja yrityksille Euroopassa, jotta voidaan mahdollistaa markkinoiden kehitys, varsinkin ajattelen pk-yrityksiä. Ja tässä suhteessa haluaisin vain antaa esimerkin siitä, mitä tapahtui äskettäin Yhdysvalloissa. Siellä on ANSAT-satelliitti, niin kuin tiedätte, se on jo seitsemännessä vaiheessaan ja e, Siinä on merkittävät arkistot, koska e, tämä satelliitti on ollut jo 40 vuotta olemassa, mutta siinä oli maksullinen pääsy, erittäin halpa, mutta maksullinen. E, niin kauan kuin se oli maksullinen, niin noin 20 000 ostoa tuli vuodessa. Sen jälkeen, kun palvelu tuli ilmaiseksi, ollaan menty 200 tuhanteen kuukaudessa. Tämä täytyy katsoa, miten markkinat kehittyvät. Kyse ei ole siitä, että luodaan markkinat, vaan myös siitä, että saadaan kukoistamaan tiedon hankinta meidän pitää luoda tällaiset mahdollisuudet ja katsoa sitten, miten voidaan mm, rahoittaa se. Kiitos. Herzlichen Dank. Giles wollte noch mal... Kiitoksia. Sitten Giles vielä lyhyt puheenvuoro. Yes, thank you very much, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, että sain vielä käyttää puheenvuoron. Halusin vain kiittää kollegaani edustaja Dattia hänen äh, hienosta, tällaisesta hienosäädöstään. Äh, ymmärrän, että täytyy tehdä ero toisaalta täyden avoimuuden ja toisaalta ilmaisen, äh, siis avoimen pääsyn ja ilmaisen pääsyn välillä, koska to- toki tietoihin täytyy päästä käsiksi, mutta ehkäpä olisi harkitsematonta sulkea pois mahdollisuus velottaa, ähm, mui, velottaa kustannuksia. Kiitoksia. Haluatko komissio vielä käyttää puheenvuoron? Selvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Aivan nopeasti, aivan ensiksi haluaisin kiittää äh, valiokuntaa siitä, että se on kiinnostunut GMSstä haluaisin ottaa esiin tietojen jatkuvuuden. Se on sellainen periaate, johon olemme pyrkineet nojautumaan ja äh, haluaisin kiinnittää huomiota myös niihin seurauksiin, joita tämä jatkuvuus antaa äh, avaruusinfrastruktuuria ajatellen, mutta myös tietojen käyttöä ajatellen, äh, varsinkin kun katsotaan äh, teknisten kompetenssien äh, vakauttamista ja äh, rahoitusta. Mutta tässä yhteydessä kiinnittäisin valiokunnan huomiota komission tiedonantoon lokakuulta ja siinä keskitytään infrastruktuurin, avaruusinfrastruktuurin pysyvyyteen koskien niitä päätöksiä, joita tehdään 2011 mennessä, jotta taataan ammatillinen hallinto tälle ohjelmalle ja ennakoidaan tulevia toimia. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Herr Glante. Kiitoksia. Sitten Glante, vielä jotain täydennettävää. Kiitoksia näistä kohdista, jotka tulivat esille varmaankin meillä tulee vielä lisää tarkistuksia ja iskusanahan on tämä tietojen keräämisen päällekkäisyys, päällekkäin tehtävä työ. Meidän täytyy, ei pidä keksiä pyörää enää toista kertaa. Ja sitten turvallisuuskysymykset. No en nyt tiedä, miten tämä hoidetaan jäsenvaltioissa, mutta omassa maassani meillä on tällainen valvontaviranomainen, ja näitä satelliittitietoja ensinnäkin hyväksytään. Mehän tiedämme esimerkiksi, mitä Iranissa on käytössä, ja meidän täytyy miettiä näihin kysymyksiin ratkaisuja. Sitten rahoituskysymys, jos nyt oikein kysyin, ymmärsin. Meidän täytyy ensin päästä markkinoille, luoda näitä palveluita ja perustaa yrityksiä, luoda siis markkinat. Ja sitten myöhemmin tulevaisuudessa voidaan miettiä siihen, voitaisiinko tämä järjestelmä yksityistää tai voitaisiinko näitä, näistä tiedoista veloittaa jotain. Mutta ensin meidän pitää päästä markkinoille ja sitten myöhemmin voimme keskustella muista kysymyksistä. Sitten vastavuoroisuus, tietojen saanti. No tästähän keskusteltiin jo kerran. Jos muut alueet maailmasta haluavat näitä tietoja ilmaiseksi, niin sitten täytyy vastavuorossa saada samanlaisia tietoja myöskin sieltä ilmaiseksi. Eli kiitoksia näistä huomioista. Varmaan tarkistuksia tulee vielä muutama lisää ja itsekin voi tehdä vielä pari kolme. Ja sitten aika pian määrän jälkeen meidän pitäisi kokoontua ja keskustella. Ja odotan nyt niin mielenkiinnolla tapaamista budjettivaliokunnan kanssa ja esittelijän kanssa sieltä, koska tässä mainittiin nyt tämä komission tiedonanto lokakuultakin, ja siihen varmaan palataan vielä. Kiitos. Kiitoksia määräkatarkistuksen jättämiselle, kuten sanottu, 10. joulukuuta puolelta päivin. Eli kiitoksia. Sitten palaamme kohtaan kahdeksan. Eurooppalaisen tutkimusalueen hallintonäkökohtia koskevan tutkimuksen esittely. Ja nyt pyytäisin että varapääjohtaja Leo Cerrano tulisi tänne alustamaan tämän keskustelun. Pyytäisin, että hän puhuu suppeasti. Ja jos mielestäni on vielä kysymyksiä, niin toivottavasti hän voi vielä vastata niihin, jos, jotta voimme säästää hiukan aikaa. Eli tervetuloa. Me olemme erittäin uteliaita kuulemaan, mitä teillä on sanottavana. Uh, Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Hyvää iltapäivää Haluaisin äh, vetää yhteenvedon näistä äh, suosituksista ja sen jälkeen voidaan esittää vielä kysymyksiä. Äh, neuvosto piti arvioida tämä alue ja keskittyä hallintokysymyksiin, jotka liittyvät Euroopan tutkimusalueen arviointiin. Me yritimme ymmärtää myös äh, tutkimusalue äh, rakenteen, ei ainoastaan käsitteellisesti, vaan myös ajatellen äh, tietopolitiikkaa. Ja meidän mielestämme osa aloitteista liittyvät koulutukseen ja innovointiin sanottiin myös, että meidän pitäisi kiinnittää huomiota niihin aloitteisiin, jotka liittyvät artiklaan 169. Tiedän, että nämä numerot ovat muuttuneet, mutta saattaa olla hyödyksi ymmärtää myös tämäkin ulottuvuus, koska niitä tulee esiin jatkossakin Me ymmärrämme, että kun puhutaan Euroopan tutkimusalueesta, me puhumme yhteisöaloitteista, mutta myös jäsenvaltioiden aloitteita, aloitteista Lissabonin strategian puitteissa. Ja tässä kuvassa esitetään se, että Lissabonin strategia on laajempi kuin ERA, Euroopan tutkimusalue, ja siinä on tiettyjä risteysalueita, jotka tulevat yhteisöstä tai jäsenvaltioista, ja se tarkoittaa sitä, että tiettyjen aloitteiden, tietyt aloitteet pitää ymmärtää niin, että niissä on tärkeä rooli jäsenvaltioilla, ei ainoastaan sen tähden, että ne rahoittavat näitä aloitteita, mutta tämä aloite voi olla useiden jäsenvaltioiden sitoumuksen mukainen. Ja sitten nämä hallintoulottuvuudet, joita pitäisi tarkastella eri näkökulmista, eri tutkinto, tutkimusaloitteissa. Tässä on erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat hallinnon tyyppiin. Ja jos nyt vertaillaan erilaisia tutkimusaloitteita, joita on täytäntöönpantu tähän mennessä, ne ovat hyvin erilaisia keskenään ja se riippuu siitä, minkälaisia ulottuvuuksia siinä on. Avoimuus on hyvin tärkeä, koska kyseessä on mekanismi, jonka avulla voidaan puuttua eri osapuolien intresseihin myös myöhäisessä vaiheessa. Avoimuus päätöksenteossa ja resurssien käyttö ja viestintä kaikille osapuolille, se on myös hyvin tärkeää. Ja mm, toivottavasti tämäkin ymmärretään. Säädösten täytäntöönpano on myös tärkeää. Sitten intressien tasapaino eri sidosryhmien välillä ja sen valtioiden ja osapuolien rooli on tärkeä, jotta voidaan tehdä näiden aloitteiden kuluessa mm, eri toimenpiteitä ajatellen niiden päämääriä. Meillä on myös hyvin pitkän aikavälin aloitteita ja tavoitteita pitää päivittää, ei ehkä vuosittain, mutta ainakin tietyin ajan välein ja sitten täytyy sopeuttaa ne kaikkien intressien mukaan. Sitten äh, vastuvelvollisuus ja tässä otetaan huomioon varsinkin vaikutus ja näkyvyys Euroopan yhteiskunnassa. Myös äh, tuloksia pitää osoittaa yhteiskunnalle, äh, pitää pystyä reagoimaan ja antamaan palautetta. Ajoituskin on hyvin tärkeä tekijä koska hallinto järjestelmä vaikuttaa siihen, miten synkronisoidaan esimerkiksi tarjouspyyntöjä eri jäsenvaltioissa, jotka ovat mukana. Monissa tapauksissa huomasimme, että synkronisointi oli puutteellista, kun erilaisia aloitteita hallinnoitiin. Ja sitten kansainvälistyminen on tärkeä tekijä. Ei-eurooppalaiset maat saattoivat osallistua tiettyihin aloitteisiin ja meidän mielestämme yksi aloitteiden tavoite on se, että avataan Euroopan tutkimusaluetta maailmaan. Ja se on osa myös tätä järjestelmää. Tähän Tältä pohjalta yrittäisin nyt tässä lyhyessä ajassa esitellä tiettyjä yleisiä näkökohtia ja suosituksia, joita tulee esiin tässä kertomuksessa. Täytyy ymmärtää, että ERA on kehittyvä, koko ajan kehittyvä prosessi ja se on valtavan voimakas poliittinen tekijä muutoksille eh, tutkimus- ja kehityspolitiikassa, sillä ne saattaa olla eh, vaikutuksia myös jäsenvaltioiden politiikkaan. Sitten toinen eh, tekijä on lähestulkoon stabiili skenaario, joka määritellään puiteohjelmassa. Se on menossa kohti paljon laajempaa, rikkaampaa vähemmän määriteltyä skenaariota. Tässä pyrimme luomaan uusia tapoja, joiden avulla voidaan kehittää hallinnointimalleja eri aloitteille. Täällä on myös tietyt seuraukset. Siinä on suuret siirtymäkauden kustannukset ja kustannukset, kun luodaan uusia aloitteita, ne ovat melko korkeat. Ja pitää miettiä, miten saadaan näitä kustannuksia eh, alas. Mitä tulee sitten eh, tutkimusalueen hallintoon, mm, hallinnointiin, me ymmärrämme, että tässä pitäisi eh, ratkaista nykyisiä ongelmia, koska on hyvin paljon aloitteita ja aika, joka tarvitaan äh, uuden käynnistämiseen, äh, siinä tulee helposti pitkiä viiveitä. Äh, kun katsotaan erilaisia aloitteita, siinä on tärkeää myös hallinnoinnin joustavuus tässä on monia tekijöitä, joita pitää ottaa huomioon, kun äh, katsotaan aloitteita, mutta äh, seurauksista äh, meillä on hyvin moninaisia järjestelmiä tässä hallinnoinnissa. Me yritämme luoda hyvin monimuotoisia tapoja hallinnoida. Ja myös osapuolia on hyvin paljon. Siellä on yksityisen ja julkisen puolen osallistujia ja osallistumiseen on löydetty erilaisia järjestelmiä, jotka vaihtelevat aloitteesta toiseen, joten on vaikea löytää niille yhteisiä rakenteita. Myös kansallisten menettelyjen sovittaminen Eurooppa-kontekstiin, eh, siinä tarvitaan paljon enemmän eh, työtä vielä, että siitä tulee tehokasta. Eh, sitten nämä kansalliset ohjelmat ja niihin sopeutuminen. Monissa tapauksissa osallistuminen tutkimusalue aloitteisiin, se vaihtelee jäsenvaltioittain paljolti. Tältä pohjalta me yritimme laatia tiettyjä suosituksia, jotka saattaisivat vauhdittaa Euroopan tutkimusalueen rakentamista Jotkut niistä liittyvät jäsenvaltioihin. Tässä myös muutetaan tietyllä tavoin mm, aloitteita. Tässä tiettyjä suosituksia ja näkökohtia, joita pidämme tärkeinä. Ensinnäkin lainsäädäntömuutokset, joiden avulla vauhditetaan rakenteita jäsenvaltioiden tasolla. Myös avoimuuden taso vaihtelee eri jäsenvaltioissa ja täytyy katsoa, että jäsenvaltioiden pitäisi myös avata omia eh, ohjelmia ja aloitteitaan. Eh, sama pätee siinä, että siirretään eh, resursseja yhteisöön yhteisiin hankkeisiin ja tällä tavoin pitäisi synkronisoidusti käynnistää näitä hankkeita. On tärkeää myös, että saadaan aikaan erilaisia järjestelmiä, joiden avulla edesautetaan ihmisten liikkuvuutta. 161-171 aloitteet liittyvät juuri tähän. On tärkeää, että meillä on harmonisoidut järjestelmä tulevaisuudessa. On tärkeää myös edistää kansallisten viranomaisten liikkuvuutta. Nyt tällä hetkellä on paljon rajoitteita, jotka vaikuttavat liikkuvuuteen ja on vaikeata löytää kansallisia järjestelmiä toisessa jäsenvaltiossa. Tässä on ehkä liikaa pirstaloituneisuutta. Mitä tulee siihen, miten ymmärrämme tämän tyyppisiä aloitteita. Olisi hyödyllistä analysoida tietopolitiikkaa globaalimmin suhteessa korkeakoulutukseen ja tämä onnistuisi neuvoantavan tahon myötävaikutuksella. Ja siihen voitaisiin kehittää enemmän tai vähemmän pysyviä rakenteita. Euroopan parlamentti ja muut toimielimet komission rinnalla voisivat osallistua tähän rakenteiden kehittämiseen. Tässä pitäisi miettiä myös tieto, tie, tiedepolitiikan näkökulmasta eraata eri tavoin. Seuraavat suositukset liittyvät eh, siihen, eh, miten voidaan helpottaa osallistumista eräaloitteisiin. Joissakin tapauksissa eh, voittaa tavoittelemattomien järjestöjen osallistuminen Euroopan ulkopuolelta on hyvin vaikeata ja silti niiden pitäisi olla merkittävämmässä roolissa tulevaisuudessa näissä aloitteissa. Sama pätee eh, tähän rahoitukseen, jota eh, osallistujat voisivat saada. Jos katsomme nyt, mitä mahdollisuuksia heillä on. Eh, joissain tapauksissa syyt ovat erilaiset ja eroja on hyvinkin paljon rahoitusnäkökohdissa – mutta tässä pitää saada täydennystä kansallisista rahoituslähteistä. Olisi hyödyllistä kehittää myös yhteisiä sääntöjä ja miettiä mahdollisuutta soveltaa näitä nykyisiä aloitteita, eikä aloittaa aina tyhjästä Seuraavat suositukset liittyvät siihen, miten otetaan mukaan ei-eurooppalaiset kumppaniorganisaatiot. On, eh, pitäisi siis helpottaa niiden mukaantuloa. Ja tässä pitäisi yksinkertaistaa hyväksyntämenettelyä, kun katsotaan näitä globaaleja eräaloitteita nyt pitäisi helpottaa tätä osallistumista ja me olemme sitä mieltä, että tulevaisuudessa pitäisi olla helpompaa ja yleisempää löytää näitä globaaleja aloitteita, joihin Eurooppakin osallistuu. Sitten on suosituksia, jotka liittyvät 169, yksi aloitteisiin. Haluaisin tässä vain painottaa joitakin niistä. Eh, nyt on syytä eh, miettiä uudestaan, miten keskustellaan uusien aloitteiden hyväksyntämenettelystä, eh, koska pitäisi vauhdittaa tämän tyyppisten ehdotusten hyväksyntämenettelyä kaikkien äh, sidosryhmien osalta. Ja äh, pitäisi miettiä myös äh, neuvontatahojen käyttöä, neuvontavien tahojen käyttöä. Täytyy miettiä, minkä tyyppisiä aloitteita halutaan täytäntöön panna jatkossa. Ja neuvosto pitää olla tätä varten myös tarpeeksi kapasiteettia. Euroopan, Euroopan komissiolla on Euroopan komissiolla on tässä oma roolinsa. Tässä rakenteelliset muutokset sen jälkeen, kun aloite on hyväksytty, niin tässä katsotaan hyvin pitkää aikaväliä, seitsemää, kahdeksaa tai jopa kymmentä vuotta – on aivan selvää, että tänä pitkänä aikana saattaa tapahtua paljonkin asioita, joten tarvitaan riittävästi joustavuutta ähm, hallinnointijärjestelmissä ja asetuksessa pitäisi olla myös säännökset, joissa ne voidaan, joiden avulla voidaan ottaa mukaan erilaisia jäsenvaltioiden äh, yksikköjä. Niin tämä äh, kertomus. Siinä katsotaan myös avoimuutta, tasa-arvoa, varojen saatavuutta. Olemme miettineet, miten aloitteiden varoja on saatavissa eri sidosryhmille. On, tietyillä sidosryhmillä on tässä ongelmia ja pitäisi varmistua siitä, että ehdot ovat samat kaikille. Ja lopuksi vielä tässä tarkastellaan myös erityissuosituksia, jotka liittyvät puiteohjelman aloitteisiin. Tässä pyrimme keskustelemaan näistä järjestelmistä, mutta joissakin tapauksissa niitä käytettiin ikään kuin siirtymävaiheen käytäntöinä, jotta päästiin uuden tyyppisiin eräaloitteisiin. Meillä pitää olla selkeät ehdot, jotta tiedämme, milloin eräaloitteet johtavat uuden tyyppisiin aloitteisiin. Niin, minä en tässä menisi nyt yksityiskohtiin. On tiettyjä suosituksia koskien artikla 169 äh, ja 171, mutta näissä kahdessa tapauksessa kaikista tärkein viesti on äh, se, että äh, kannattaisi miettiä yhteisiä hallinnointisääntöjä kaikille eh, näille. Ensinnäkin siitä syystä, että jos meillä on yhteiset säännöt ja hyvä tasapaino tämän tyyppisten yhteisten sääntöjen kesken ja jonkinnäköistä joustavuutta, jossa otetaan huomioon erityisnäkökohdat, niin yhteiset säännöt voisivat helpottaa myös eh, hyväksyntäprosessia ja täytäntöönpanoa. Eh, se on tärkeää silloin, kun mennään yhdestä eräaloitteesta toiseen, niin silloin yhteiset säännöt olisivat samantyyppiset ja samaa viestiä voitaisiin äh, äh, soveltaa myös artikla 171 äh, aloitteisiin. Tässä katsotaan myös erityisnäkökohtia tietyissä yhteisissä teknologia-aloitteissa – joita on täytäntöön pantu tähän mennessä. Tässä, tästä esimerkkinä mekanismi, jolla mahdollistetaan pk-yritysten osallistuminen käytettäisiin samanlaisia järjestelmiä kuin osallistumissäännöissä, jotka koskevat puiteohjelmaa. Ja Tällä tavoin niitä voitaisiin soveltaa myös eräaloitteisiin. Mitä tulee sitten infrastruktuureihin ja eurooppalaisen konsortioon tässä suhteessa, nyt on pyritty parantamaan käynnistysprosessia ajatellen uusia infrastruktuureja ja tässä pyritään helpottamaan, jos nyt voi sanoa, kansallisten ja monikansallisten euro, eurooppalaistamista. Ja näitä voidaan sitten pitää osana tutkimusinfrastruktuuria Eurooppa-tasolla. Sama saattaisi päteä muihin näkökohtiin, joiden avulla tutkimusinfrastruktuuri edesauttaisi tässä voidaan miettiä tutkimusinfrastruktuuria, jonka avulla voidaan kouluttaa insinöörejä tai tutkijoita niin, että saadaan uuden tyyppinen tutkimusinfrastruktuuri. Jos nyt katsotaan tiedepolitiikkaa kokonaisuutena ja sitten silloin koulutusnäkökohdat ovat myös tärkeitä. Ja lopuksi vielä Tässä tarkastellaan Euroopan teknologiainstituuttia ja muita vastaavia erityyppisiä aloitteita. Tämä on hanke, joka ensi vuonna on jo täytäntöönpanovaiheessa. Ja että nämä ovat sellaisia asioita, jotka saattaisivat auttaa siinä, että edistetään tiedepolitiikkaa Euroopassa – ja siihen tulisi mukaan tutkimus, innovaatio ja koulutus yhteisenä lähestymistapana. Mutta olisi hyvä saada tähän vaikutus myös täytäntöönpanoon. Ja tässä tosiaan yritin tiivistää tätä esitystä, niin esitin, esitän tässä yhteenvetona, että me, meidän mielestämme tässä tehokas hallinnointi on hyvin tärkeä, kun halutaan menestyksekästä tutkimuspolitiikkaa. Lisäksi yhteiset säännöt olisivat hyödyksi. Sitten yhteisten sääntöjen määritelmä, se edesauttaa tosiaan aloitteiden täytäntöönpanoa. Eh, pitäisi käyttää yhteisiä sääntöjä ja pitäisi miettiä sitä, että eh, kaikki ovat samantyyppisiä 169-171. Tulevaisuudessa eh, on erityyppisiä kumppanuuksia, esimerkiksi julkis- ja yksityisyhteistyö ja tästä asiasta keskustellaan vielä jatkossa. Täytyy miettiä, mitkä ovat parhaat mekanismit ja parhaat yhteistyömuodot. Ja sitten on tärkeää, että avautuminen kohti muuta maailmaa on hyvin tärkeää, tärkeää ja halutaan tällä tavoin helpottaa myös hallitusten välisiä sopimuksia – ja näin voisivat myös ei-eurooppalaiset yksiköt tulla mukaan ERA-aloitteisiin. Kiitoksia oikein kovasti. Kiitoksia näistä tiedoista tästä alustuksesta. Täällä on vielä muutamia nimiä puhelistalla, muutamia kysymyksiä. Kolme nyt tähän mennessä, jos ei tule muita, niin suljemme puhujalistan. Sukalas ensimmäisenä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää puhujaa tästä erinomaisesta asiakirjasta, esityksestä. Ja täytyy todeta, että arvostin kovasti sitä, että tutkimus ja kehitys- ja teknologiateemat ovat kerta toisensa jälkeen esityslistallamme. Tästä kiitän puheenjohtajaa. Tässä raportissahan puhutaan niistä ongelmista, joita Lissabonin strategian ää, äh, tavoitteiden, joita Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamisessa on ollut. On puhuttu kvantitatiivisista Ähm, tavoitteista. Tämä on aika tällainen ympäripyöreä tapa puhua tutkimuksesta ja kehityksestä. Kuitenkin, kun, kuitenkin ERAn puitteissa tähdennetään näiden yksityiskohtien monimutkaisuutta. Puhutaan erityisistä erilaisista puitteista, hankkeista ja näyttää siltä, että me olemme jatkuvasti vain mutkistamassa tutkimuksen rahoitusta ja hallinnointia ja sehän oikeastaan tekee hallaa tehokkuudelle ja vaikuttavuudelle. Kun ajatellaan, minkälaisia ongelmia meillä on tällä hetkellä <clears throat> rahoituksessa, niin se on sinään jo hankalaa, mutta myös tutkimuksen osalta on hankalaa se, että me emme edelleenkään saa aikaan tutkimusta, vaan me pikemminkin tutkimme sitä, mitä pitäisi tutkia. Tutkimme omia tutkimuspolitiikkojamme. Meillä on kyllä hyviä esimerkkejä hyvistä, menestyksekkäistä äm, toimista, käytänteistä Euroopassa ja muuallakin maailmassa. Mainitsisin nyt tässä vaikka brittiesimerkin. esimerkin yliopistoille asetettiin tällainen tutkimustavoite, äh, äh, politiikka. Muun muassa James Kingsin äh, aloite on aloitettu ja se on antanut erinomaista tulosta. Tieteellinen tuotos on sekin lisääntynyt. Kun ajatellaan mittakaavaetuja, sitä miten rahaa kannattaa käyttää viisaasti, No, muistuttaisin teitä siitä, että maailman parhaat kaksi, parhaista 12 yliopistosta kuusi on brittiläisiä ja kahdestakin sadasta parhaasta 32 on eurooppalaisia, joten nämä ovat kyllä esimerkkejä menestyksekkäästä tutkimuspolitiikasta. Tämä raportti te, antaa meille hyödyllisiä suosituksia erilaisiksi toimiksi, joita voidaan hyväksyä jotta voidaan lisätä pökköä tutkimuksen pesään. Mutta tämä ei ehkä vielä riitä pitkällä tähtäyksellä. Jos katsotaan näitä kahta asiakirjaa, toinenhan on Euroopan parlamentin asiakirja, jossa viitataan hallinnollisiin kysymyksiin. Ja sitten täällä on komission asiankirjaan viittaus, jonka otsikko viikko kuuluu kutakuinkin niin, että halutaan intensiivisempää, tutkimusintensiivisempää tutkimusaluetta. Näette, että Lissabonin strategiassa esitetyt tavoitteet ilmaistaan hyvin miedolla tavalla, mutta ovat kuitenkin kielteisiä lopulta. Esimerkiksi Esimerkiksi on esitetty kysymys siitä, että millainen on Euroopan yliopistojen tilanne, kun ajatellaan niiden tutkimuspanosta ja tuotosta, niin vastaus on se, että meillä ei riittävästi julkaista tutkimusta. Onko meillä riittävästi kansainvälisiä patentteja? Ei. Onko meillä luotettavaa yliopistojärjestelmää, tehokasta sellaista? Ei. Joten, hyvä puheenjohtaja, olisin kiitollinen, jos Lissabonin strategia ja se toimintapolitiikka, jota me noudatamme, niin voitaisiinko siitä tehdä aivan erillinen tutkimus? Eli onko niin, että Euroopan unionin täytyy näiden niin sanottujen BRIC-maiden kanssa ryhtyä taistoon, siis Brasilian, Intian ja Kiinan, etc. Minkälaisiksi meidän politiikkamme tulevat koitumaan jatkossa? On myös sääli, että me emme lukeneet tai käsitelle tänään Kavajon mietintöä, koska siinäkin ihan ensimmäiseen kertaan käsitellään tärkeitä kysymyksiä, kuten niin nyt valitettavasti Puheenjohtaja keskeytti puhujan. Niin, huomaan kyllä, että aiotte kohta ne he, heilauttaa ja lopettaa tämän puheeni. Niin, kiitos. Kiitos sitten Karvaajo. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella tutkimuksen tekijöitä. Ja yleisesti olen samaa mieltä näistä suosituksista. Te lähinnä analysoitte näitä olemassa olevia välineitä, mutta minun mielestäni jotta voisimme luoda avoimet ja integroidun eurooppalaisen tutkimusalueen. Meidän pitää mennä vielä pidemmälle ja meidän täytyy hyödyntää täysin uusia välineitä. Tämä raportti, jonka kollegamme juuri mainitsi, oli minun itseni ja Ramon Marimon tekemä. Me vastasimme näistä tutkimusasioista, minä Portugalin, hän Espanjan hallituksessa, ja me toimitamme nämä raportit komission jäsenelle Potocnikille, koska olemme yrittäneet luoda Nairobiin esimerkiksi bioteknologia- ja nanoteknologia-alueita. Ja me olemme nähneet kaikki nämä ongelmat ja esteet. Meidän mielestämme meillä pitää olla luottamusta, mutta tämäkin on jo mainittu. Meidän on selvästi jaettava nämä vastuualueet ja meillä on oltava täydentäviä rahoitusmalleja ja toimintamalleja, kun kehitämme kapasiteettia, infrastruktuuria, stipendejä. Ja meidän täytyy katsoa, että välineet edistävät tätä osaamista. jotta olisi tätä rahoitusta Euroopan laajuisesti ja jotta voimme välttää sirpaloitumista. Me olemme perustaneet Euroopan tutkimusneuvoston ja se on mielestämme hyvä alku yleiseurooppalaiselle hankkeelle, jossa edistetään osaamista Euroopassa. Eurooppa voi osaltaan komission kautta rahoittaa näitä hankkeita – ja tätä arviointia voidaan tehdä Euroopan laajuisesti. Aluksi voidaan analysoida koko Eurooppaa ja sitten voitte palauttaa nämä paikallisten alueiden osuudet paikalliseen budjettiin. Jotkut alueet ovat vähemmän kehittyneitä, mutta ainakin arviointi pitäisi toteuttaa Euroopan laajuisesti. Ja meidän täytyy edistää osaamista Euroopassa ja meidän täytyy arvioida näitä vertaishenkilöitä Euroopan laajuisesti. Tämä voisi olla hyvä väline ja se voisi olla paljon vähemmän byrokraattinen – jos sitä vertaan artiklaan 169, siinä on sama tavoite. Sitten voidaan myöskin yksinkertaista artikla 169. No ehkä nämä kumpikin voitaisiin toteuttaa samanaikaisesti, mutta tällainen yleiseurooppalainen virasto, jossa on yksinkertainen menettely ja ensin tehdään Euroopan laajuinen arviointi, se voisi olla hyvä lähtökohta, jotta voidaan välttää sirpaloitumista Euroopassa. Kiitos. Kiitoksia sitten Tikal. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim pentru prezentarea. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä esityksestä. Minä olen pahoillani siitä, että e, tutkimushankkeissa on e, usein liikaa byrokratiaa mukana. Monet yritykset ovat e, siitä syystä luopuneet tällaisiin osa- aloitteisiin osallistumisesta. Haluaisin esittää teille kysymyksen. Montako prosenttia hankkeista on konkretisoitunut myöhemmin? Tämä tarkoittaa, että kun on uusia ideoita, niin se ei tarkoita aina, että niistä syntyy uusia tuotteita, jotka menevät markkinoille. Haluaisin painottaa sovellettua tutkimusta, mm, koska paljolti varoja käytetään tutkimushankkeisiin, olisi hyvä rahoittaa enemmän soveltavaa tutkimusta. Ja tässä herää myös toinen kysymys. Minkä tähden monet hankkeista eivät konkretisoidu? Mitkä ovat esteenä? Puuttuuko henkilöstöä vai rahoitusta vai käytännön toteutusmahdollisuuksia? Ehkä ajatus oli hyvä, mutta meidän täytyy katsoa, mitkä esteet ovat tulleet näiden hankkeiden, tutkimushankkeiden konkretisoinnin tielle. Valitettavasti PK-yritykset ovat osallistuneet heikosti näihin mm, yhteisiin tutkimusaloitteisiin. Sanon tämän, koska PK-yritykset ovat hankalassa asemassa, kun ne hakevat yhteisrahoitusta. Esimerkiksi pienyritys tai keskisuuri yritys, sen pitää elää, jotta se pysyy hengissä markkinoilla, niin sen pitää käyttää parhaat henkilöstövoimansa niihin hankkeisiin, jotka lyhyellä aikavälillä tuottavat voittoa yritykselle. Eli siellä ei voi rahoituksellisesti olla mitään pitkän aikavälin strategisia tutkimusryhmiä. Lisäksi pankkijärjestelmä ei anna riittävästi takeita tämän tyyppisille tutkimushankkeille. Pitäisi järje- ottaa käyttöön sellaisia mekanismeja, joiden avulla pankki antaa takeet Euroopan tasolla. Euroopan unionissa on myös liian vähän osaamiskeskuksia. Tämä on sellainen asia, joka pitäisi tulla enemmän esiin. Kiitos. Kiitoksia. Voitteko sitten vastata näihin pariin kysymykseen? Olkaa hyvä. Eh. Kiitoksia. Voin varmaan vastata espanjaksi. Ensinnäkin haluaisin kiittää näistä kommenteista Eli kovasti kiitoksia. Tässä raportissa nyt ei ole arvioitu vaikutusta kaikkien eurooppalaisten hankkeiden osalta, eikä siinä myöskään ole arvioitu tätä puiteohjelmaa konkreettisesti, vaan ainoastaan tässä on puhuttu tästä Euroopan parlamentin tarjouskilpailusta ja tässä on muutamia uusia näistä aloitteita. Monet niistä ovat hyvin uusia ja siitä syystä olisi vaikeaa, että olisi ollut riittävästi aikaa arvioida täysimittaisesti niiden tuloksia. Jotkut niistä ovat alkaneet avoimissa tarjouskilpailuissa. Jotkut ovat alkaneet, mutta eivät vielä ole tulleet päätökseen. Ja meidän pitää sitten myöhemmin arvioida näitä vaikutuksia, mutta nyt voidaan tietysti jo arvioida muutamia ongelmista. Ja kolme aspektia, jotka mielestäni ovat tärkeitä. Tässä puhuttiin aluksi yliopistoista, ja mielestäni tämä yliopistojen uudistamisprosessi Euroopassa on osa Euroopan talo- tutkimusalueen kehittämistä. Se on tietysti avainkysymys koko Euroopassa, ja näiden julkisten tutkimuslaitosten uudistamisen on myöskin oltava osa tätä. Ja me emme halua puhua tästä ennen kuin meillä on kokonaisnäkemys tästä poli- knowledge-politiikasta yleisesti, emmekä puhu pelkästään tutkimuksesta. Ja meillä pitää olla myöskin välineitä, joiden avulla voimme toteuttaa näitä institutionaalisia uudistuksia näissä instituutioissa, instituutioissa Euroopan tasolla, mutta meidän täytyy muutenkin ottaa huomioon erityispiirteet, joita on tämän tyyppisissä instituutioissa. Ja tämä on tietysti ehdottoman tärkeää. Meillä ei ole mitään arviointimekanismia tämän tyyppisten organismien osalta globaalisti. Jokaisella on omat erityispiirteensä ja me yritämme saada yhdet ainoat arviointiindikaattorit aikaan, koska arvioinnin pitää olla hyvin monipuolista. Sitten muita asioita, joihin halusin viitata. Ensinnäkin hyvin byrokraattiset menettelyt, jotka liittyvät kaikkien näiden aloitteiden käynnistämiseen. Komissio nyt on ponnistellut, jos ajatellaan näitä osanottajia, tämä on vielä liian rajoitettu, mutta tämän tyyppisissä aloitteissa, joista nyt tänään puhutaan, ongelma on entistä monimutkaisempi. Myöskin kansallisella tasolla rahoitus täytyy löytyä. Siellä pitää käsitellä uudelleen nämä hankkeet ja ehdotukset kansallisille elimille, jotta voidaan saada lisärahoitusta, jota tarvitaan. Ja tämä on erilaista eri yrityksissä ja eri hankkeissa. Pitäisi olla yksinkertainen yhteinen menettely, jonka avulla voidaan helpottaa tämän tyyppistä toimintaa. Ja tietysti se, että on olemassa organismeja, joilla saattaa olla globaaleja resursseja, vaikka ei, tällä hetkellä ei olekaan suoraa rahansiirtoa. Tällä tavalla voitaisiin helpottaa näiden mallien käyttöä. No sitten toinen asia, joka on tärkeä. Viimeinen puhuja puhui tästä perus- ja soveltavasta tutkimuksesta. Meillähän on yhteisiä teknologia-aloitteita, aloitteita artiklan 169 nojalla, ja ne ovat aika pitemminkin sovellettua tutkimusta monilta osiltaan. Ja ne liittyvät hyvin paljon teollisuuden eri aloihin, ja tiettyä intressiä on erinäisissä aiheissa. Mielestäni olisi tärkeää ja hyödyllistä yhdistää paljon enemmän tämä tyyppistä toimintaa muiden kanssa, jotka ovat tällä hetkellä marginaalissa. Miksi me yhdistäisi yhtä hanketta ja aloitetta johonkin yhteiseen teknologia-aloitteeseen, johon voitaisiin saada uusia ihmisiä, uusia ajatuksia mukaan puitohjelman piirissä. Tällä tavalla voisimme vaikuttaa tähän toimintaan vielä enemmän. Ja vielä elementtinä, näin voitaisiin edistää tiettyjä osa-alueita, joista saattaa myöhemmin olla hyötyä. Ja aikaisemmin puhuin siitä, että meidän on tuettava tietyn tyyppisiä toimijoita, esimerkiksi pk-yrityksiä. Ja puhuin juuri siitä, että on hyvin paljon puhuttu osallistumissäännöistä puiteohjelmaan. Siellä puhutaan näistä prosenttiosuuksista pk-yritysten osalta. Ja nämä hankkeet eivät johda suoranaisesti näihin tuloksiin. Nämä ovat yhteisiä rakenteita, joihin on viitattu, ja nämä ovat elementtejä, joita on mietittävä tulevaisuudessa. Kiitoksia. Äh, ich darf mich ganz herzlich bedanken. Kiitoksia, professori Serrano, näistä tiedoista, joita te nyt olette meille antaneet. Tämä esityslistakohta on nyt käsitelty, eli sydämelliset kiitokset. Ja sitten siirrymme seuraavaan kohtaan, eli kohtaan 11. Aiheena on maksuviivästysdirektiivi, uudelleenlaadinta ja kollega De Angelis on valmistelija ja pyytäisin, että hän kertoo missä vaiheessa ollaan. Ja tämä nyt on tänään ensimmäinen keskustelu. Kollega, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Si, grazie, presidente. Kiitoksia oikein kovasti puheenjohtaja. Aivan kuten muistutitte, tämä on ensimmäinen näkemysten vaihto tästä ongelmasta, joka todellakin aiheuttaa paljon kärsimystä. Ja e, varsinkin nyt, kun meillä on maailmassa e, talouskriisi. Uskoisin, että nämä maksuviivästykset e, liike ovat hyvin tärkeä aihe. Se luo eh, todellakin ongelmia yrityksille ja se on valtava taakka myös PK-yrityksille. Eh, puhun tässä nimenomaan eh, talouden toimijoiden mm, välisestä ongelmista. Niin kuin tiedätte, mm, Monet maksut hoidetaan hyvin äh, myöhään, paljon myöhemmin kuin mitä on määräaika, äh, mitä on määräajaksi laitettu. Jos katsotaan äh, asetusta 35 2000 oli tarkoitus vähentää näitä maksuviivästyksiä, mutta valitettavasti näihin tavoitteisiin ei olla päästy. Tämä direktiivi ei ole ratkaissut tuota ongelmaa juuri eh, lainkaan. Seitsemän vuotta sen jälkeen, kun se on tullut voimaan, eh, maksuajat eh, vaihtelevat hyvin paljon jäsenvaltiosta toiseen edelleenkin. Tilanteet ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa. Tästä muutama esimerkki. 165 päivää Kreikassa, 50 kolme päivää Saksassa, sama suunnilleen Ranskassa, Englannissa keskimäärin 53 päivää myöhässä tämä vaarantaa sisämarkkinoiden toiminnan ja se vahingoittaa ja vahingoittaa hyvin vakavasti Euroopan yritysten kilpailuasemaa ja se vaarantaa tosiaan koko talouden EU:ssa. Niinpä komission ehdotus ja tämä liittyy toimenpidepakettiin, jonka avulla pyritään vahvistamaan PK-yrityksiä, niin ähm, komissio on äh, tehnyt uudelleen laaditun ehdotuksen ja äh, tässä äh, pyritään edelleen elvyttämään taloutta kriisin aikana ja jälkeen ja toivotaan, että se johtaa uusiin työpaikkoihin. Nyt tämän johdannon jälkeen haluaisin hyvin nopeasti vain äh, analysoida nopeasti äh, tätä direktiiviesitystä. Äh, sanoisin heti, että tämän tekstin tarkoituksena on tiukentaa direktiiviä niin, että direktiivistä tulee tiukempi kuin alkuperäinen 35-2000 direktiivi. Ja kuria tarvitaan enemmän ähm, maksuviiveisiin ja yksityisten ja julkisten ähm, välisiin maksu, maksuihin ja siirtoihin. 30 päivän maksuaika tulee tässä esiin ja tämä johtaakin ensimmäiseen kysymykseemme. Minun mielestäni tässä on liian paljon poikkeuksia tässä 30 päivässä tässä on vaarana eh, se, että eh, tämä uusi ehdotus eh, kerta kaikkiaan vaarantuu, koska monet eivät noudata tätä 30 päivän maksuaikaa. Tärkeä tekijä tässä uudelleen laaditussa ehdotuksessa on se, että haluttaisiin, me haluaisimme nyt vähemmän liikkumavaraa näille poikkeuksille näistä mitä tulee sitten elvytykseen ja siihen, että epäreilut sopimuslausekkeet halutaan pois ja sitten kysymys, joka liittyy takavarikointiin, kunnes velat on täysin maksettu niin tosiaan hyvin nopeasti haluaisin ottaa esiin vain nämä tärkeimmät kohdat. Anteeksi, kävin hyvin nopeasti nämä läpi, mutta haluan kiittää varjoesittelijöitä, että he ovat panostaneet tähän, antaneet panoksensa tähän keskusteluun. Ja haluan vain muistuttaa teitä siitä, että Toivon, että tässä noudatetaan 87 kohtaa työjärjestyksessä. Ja haluaisin tässä yhteydessä mm, esittää kutsun mm, pyynnön kollegoille ajatellen tiettyjä direktiivin näkökohtia. Direktiivin soveltamisala, tiedän, että siitä keskustellaan par aikaa. Mm, minä tiedän, että monissa maissa biolääketieteellinen sektori ja sairaalat ovat alueita, joissa kärsitään kaikista eniten maksuviivästyksistä. Ja mitä sitten tulee siihen, että laajennetaan soveltamisalaa julkishallintoon, niin meidän pitäisi kattaa myös sellaiset tahot, jotka tarjoavat olennaisia palveluja julkisesti. Ja tässä täytyy miettiä myös yksityishenkilöiden ja julkistahojen välistä maksuliikennettä. Eli tässä esimerkiksi korvaukset ovat tärkeä kysymys ja könttäsummakorvaus korvaus ja korko maksuviivästyksille. Nämä ovat siis tiettyjä ajatuksia, joiden toivon edesauttavan keskustelua. Me emme tietenkään halua, että ne, joita nämä sanktiot koskevat, eivät ryhdy mihinkään kostotoimenpiteisiin Haluan kollegoilta kommentteja näihin asioihin. Haluan kuulla, minkälaisia kokemuksia teillä on omista jäsenvaltioistanne. Haluaisin tietoa myös siitä, ovatko he samalla kannalla, että tämä maksuviivästysongelma on todellinen este talouden kehitykselle ja elvytykselle. Sitten aikataulusta minä noudatan puheenjohtajan eh, ohjeita ajatellen määräaikaa tarkistuksille. Ja eh, otan huomioon kollegoiden ehdotukset tulevina päivinä ja viikkoina. Eh, oikein mielelläni kuulisin teiltä. Voitte tulla toimistooni niin tai lähettää minulle tietoa. Tämä on sellainen säädös, joka auttaa puuttumaan – tällaisiin ongelmiin, joilla on kielteisiä vaikutuksia pk-yrityksille ja taloudelle yleensä. Kiitos. Kiitoksia, Tenkoli Rydä. Angelis. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijä. Eli tämä ehdotus tulee nyt aika monta vuotta ja myöhään, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Periaatteessa voin tukea tätä ehdotusta, Kuitenkin haluaisin lisätä tähän, että artiklassa 5 kohdassa 4 puhutaan ehdottomasta määräajasta julkishallinnossa, joka on 60 päivää. Ja mielestäni pidempää määräaikaa ei voi perustella. Ja mielestäni tämä ehdotus on hiukan liian löysä. Ehdotuksesta pitäisi käydä myöskin selväksi, että 30 päivää on selkeä lähtökohta ja että 60 päivää on ehdoton, ehdoton poikkeus. Mielestäni tässäkin tämä ehdotus on hiukan liian epämääräinen. Ehkä voitaisiin viranomaisilta jopa vaatia, että tämä keskimääräinen maksuaika ja maksuviivekorot pitää myöskin julistaa. Ja sitten sitten pitääkö meidän ryhtyä toimenpiteisiin, kun kyse on business to business alasta, eikä ainoastaan business to government hallituks, transaktioista. Periaatteisiin kuuluu, että yksityispuolella noudatetaan sopimusoikeutta, mutta jos kuitenkin on kirjattu, että suuryritys käyttää hyväkseen asemansa pk-yrityksiä vastaan, niin silloin meidän pitää keskustella oikeudellisista puitteista business-to-business-sektorin maksuista. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia varapuheenjohtaja. Kollega ei tule Saksasta, vaan Tanskasta. Eli tämä oli suorastaan loistavaa Saksaa. Sitten Bensen saa seuraavan saa seuraavan puheenvuoron. Eh, tak, herr formand. Eh, det er sådan, Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä on todellakin ongelma monille pk-yrityksille, eli maksut tulevat tavaroista ja palveluista hyvin myöhään. Myöskin kriisin aikoina tämä pk-yritysten ongelma vain pahenee – ja se on jopa ratkaisevaa sille, pystyvätkö pk selviytymään kriisistä vai eivät. Ja nämä maksuviivästymiset heikentävät myöskin sisämarkkinoiden kilpailukykyä. Eli vapaaehtoinen väli, väline olisi tarpeellinen, jotta voidaan periä korvauksia silloin, kun maksuja suoritetaan myöhässä. Mutta kysymys kuuluu, millainen arvo on näillä toimilla, jos ne eivät ole pakollisia? Meidän pitää luoda puitteet sille, mitä pitää maksaa sakkoa, mikäli ei maksa näitä maksuja ajoissa. Kohdassa 1, artikassa 1, kohdassa 2 puhutaan siitä, että jäsenvaltiot eivät enää voi periä myöhästymiskorvauksia jotka ovat yli 5 euroa. Sitten nämä muut. Tässä artikla 5, tässä puhutaan julkisviranomaisten maksuista. Meidän pitäisi toimia tässä vähän tiukemmin. Julkiset tai puolijulkiset yritykset, jotka siis osittain kuuluvat valtiolle, ne ovat suuria toimijoita maissamme ja siksi on tarpeen, että olemme erittäin tiukkoja näissä kysymyksissä. Ja tämä 30 päivän määräaika, meidän pitäisi taistella sen puolesta, ja jos kyse on 60 päivästä, niin se on todellakin ehdoton yläraja. Ja tietysti pitää meillä konkretisoida, mitkä ovat julkiset yritykset. On paljon rakennuksia, joissa puhutaan puolijulkisista yrityksistä, ja niiden ja myöskin yrityksistä, julkiset yritykset on katettava näillä säännöillä. Jos puhutaan 5 prosentin osuudesta kokonaissummasta myöhästymissakkona, niin sitten tämä 5 prosenttia voitaisiin tietenkin mukauttaa sen mukaan, millaisesta summasta on ollut kyse. Ja artiklassa 6 myöskin katson, että siinä pitää vähän tiukentaa näitä sääntöjä, sopimussääntöjä koska ne on muotoiltu vähän liian epämuotoisesti. Mitä tulee yritysten välisiin transaktioihin, silloin siellä pitäisi olla sopimusvapaus, mutta sitten on kuitenkin pk-yrityksiä, jotka joutuvat maksamaan näistä myöhästymisistä. Ja meidän on pidettävä huolta tästä, ja tutkimukset osoittavat, että suuryritykset painostavat pienempiä ja meidän täytyy tarkastella näitä kysymyksiä hyvin avoimesti. Kiitoksia sitten Ryvi. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt juuri talous- ja rahoituskriisin aikana on tämän erittäin keskeinen aihe. Yritykset ovat suuren paineen alaisina ja yritykset eivät joudu millään tavalla maksamaan siitä, että ne eivät hoida maksujaan ajoissa – ja se on kuitenkin pienempien yritysten maksukyvyn kannalta tärkeää. Ja siksi julkisissa hankinnoissa tai yrityksissä, jotka ovat osittain vähintään valtion osa omistuksessa, niiden pitää toimia esikuvallisesti. Ja enimmäisaika pitäisi olla 30 päivää. Basel 2. tähän jo puututtiin, eli näihin eri sykleihin, mikäli julkinen taho maksaisi nopeammin, ja nyt voidaan vähän miettiä näitä hyviä käytäntöjä ja esikuva-analyysiä Euroopassa. Voisimme näin saada yleiskuvan siitä, missä tehdään tai toimitaan esikuvallisella tavalla ja missä on enemmän maksukykyä. Ja näinhän myöskin pankit pystyvät toimimaan tehokkaammin ja myöntämään lainoja. Tämä nyt on tärkeä kriisin aikana, Eli juuri nämä tahot, joihin tämä eniten koskee, niitä tahoja tulee auttaa. Ja ajattelut erityisesti Euroopan toimielimiä. Ja tästä on hyvin laajalti keskusteltu, ja meidän täytyy toimia esikuvallisesti. Jos nyt kuuntelen, kuinka kauan kestää ennen kuin esimerkiksi tutkimusrahoja saadaan yrityksiin, niin monet voisivat voineet jo mennä konkurssiin kun näitä sekkejä tulee perille. Eli näissä omissa toimielimissä meidän sentään pitäisi toimia esikuvallisesti. Kiitoksia sitten varapuheenjohtaja Toija. E, molto brevemente per dire che anch'io mi associo agli apprezzamenti. Hyvin lyhyesti vain, puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä De Angelesin kanssa. Hän on mietinnössään onnistunut puuttumaan kaikkein tärkeimpiin seikkoihin, tärkeisiin, tärkeimpiin kriteereihin, jotka täytyy sisällyttää mietintöön. Meidän täytyy olla tiukkoina, tarvitsemme sitovia sääntöjä, tarvitsemme sovellusalan, direktiivin sovellusalan täsmällistä pohdintaa. Ja hän on esittänyt useita sellaisia seikkoja, joiden kanssa varmasti kaikki voivat olla yhtä mieltä, mutta haluan vielä kertaalleen korostaa tämän ehdotuksen tärkeyttä. Eihän tämä ole mikään uudelleenlaatiminen pelkästään, vaan tämä on yksi erittäin tärkeistä käytännön askelista eteenpäin. Me olemme tehneet neuvoston ja komission kanssa kovasti työtä, olemme yrittäneet edellisenkin parlamentin kaudella yrittäneet osoittaa kansalaisillemme sen, kuinka olemme helpottaneet kansalaisten elämää. Ja juuri tällaista toimintaa jäsenvaltioissa ihmiset odottavat meiltä. Tämä on yksi niistä hyvin tärkeistä käytännön sovellutuksista Small Business Actista. Eli se on hyväksi kaikille ja olen yhtä mieltä De Angelisin kanssa. Tämä on siis Small Business Actin täytäntöpano. Kiitos sitten Balsho. Tisztelt bizottság, ha végignézem ennek a hétnek a napi... Puheenjohtaja, jos nyt katson tämän viikon esityslistaa, voisi kuvitella, että jos meillä pitäisi kertoa äänestäjille siitä, mitä täällä nyt tehdään, niin sitten ihmiset sanoisivat, että tämä aihe, josta juuri nyt puhutaan, on kaikkein tärkein. Mitä välineitä sitten löydetään, jotta tämä tietokolmio toimii hyvin? Tästä laaditaan tutkimuksia niin edelleen. Se on tietysti tärkeää, mutta tämä valiokunta ja tämän mietinnön osalta on lähinnä käsitellyt sitä, millä tavalla pk-yrityksiä voitaisiin auttaa, jotta ne selviävät tästä kriisistä. Ja tietysti on tärkeää, että tutkimuksen alalla pk-yritykset nauttivat erityisolosuhteista mutta se, mistä nyt puhutaan, eli maksuviivästyksistä, se on johtanut siihen, että hyvin monet pk-yritykset ovat menneet konkurssiin, koska ne eivät ole saaneet maksuja ajoissa. Täällä nyt on paikalla näin vähän parlamentin jäseniä, mutta se nyt ei varmaan viittaa siihen, että tämä valiokunta ei haluaisi edetä vakavasti tällä tieltä. Eli kyllä me jotain olemme tehneet kuitenkin pk-yritysten hyväksi. Kiitoksia sitten komissiosta. Brickman, olkaa hyvä. Merci, merci beaucoup, monsieur le président. Ki- Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio on iloinen, kun se kuulee esittelijältä ja valiokunnalta tukea tälle aloitteelle, joka tosiaankin on hyvin keskeinen Eh, yrityksille ja varsinkin pk-yrityksille. Ja tosiaan eh, se eh, tulee tässä Small Business Actin puitteissa ja siinä pyritään myös harmonisoimaan maksuaikaa 30 päivään. Sanoisin, että on erittäin rohkaisevaa kuulla, että meitä tuetaan. Me kuulemme myös teidän kysymyksenne ajatellen soveltamisalaa, sitä pitää miettiä ja myös sitä, miten tärkeätä on harmonisointi julkisyrityksille. Se on asia, jota meidän pitää tarkastella teidän avullanne. Ja sitten kysymykset, jotka ovat perustavanlaatuisempia, ne liittyvät sopimusvapauteen. Niin kuin tiedätte, direktiiviehdotus siinä ollaan tietyissä ongelmissa, kun ajatellaan sopimusvapautta. Tässä varsinkin kun puhutaan yritysten ja julkishallinnon välisistä sopimuksista, se on paljon vakavampaa silloin, kun maksuviivästyksiä tulee ja yritykset ovat tilanteessa, hyvin epätasapainoisessa tilanteessa suhteessa julkishallintoon, niin siinä tapauksessa ei välttämättä tarvitse soveltaa sopimusvapautta, vaan voitaisiin soveltaa 30 päivän maksusääntöä. Sitten nämä kaupalliset sopimukset yritysten välillä. Mietimme, että niissä on parempi pitäytyä sopimusvapaudessa mutta ei niin, että ei olisi mitään rajoituksia, koska tämä direktiivi vahvistaa niitä takeita, joita myönnetään siinä tapauksessa, että väärinkäytetään sopimuksia. Tosiaankin direktiivissä pyritään nyt ratkaisemaan tietyllä tavalla maksuviivästysongelmat, mutta olemme tietoisia, että tämä direktiivi ei voi ratkaista kaikkia ongelmia, vaan pitää ryhtyä muihinkin toimiin näitä ongelmia ratkaistaessa. Ja ne ovat lainsäädäntökentän ulkopuolella, mutta olemme valmiit tarkastelemaan kansanne, mitä voidaan tehdä. Mietimme myös sitä, että pitäisi parantaa PK-yritysten tuntemusta tässä asiassa tiedotuskampanjoilla, mutta mielellämme kuulemme teiltä ajatuksia muista ei-lainsäädännöllistä keinoista. Olemme teidän käytössänne ja esittelijän käytössä, jos halutaan miettiä näitä aiheita, joita käsittelitte, ja niihin tosiaan ansaitsette vastaukset. Kiitoksia. Keskustelu päättyy tähän. Ja kollega De Angelis puhuikin siitä, että tammikuun lopussa 27. päivä meillä on tämä lausuntoluonnos. Ja kaikki kollegat voivat tehdä ehdotuksia näihin kohtiin. Sitten huomenna aamulla meillä tätä antaa Tikalle vielä mahdollisuus käsitellä oma mietintöään puhua lisämenettelystä. Eli kollega, teillä on nyt kolme ja puoli minuuttia puheenvuoro, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Äh, vreau să încep prin a... Niin, haluaisin ensinnäkin kiittää kaikkia kollegoita, esittelijää, Euroopan komissiota ja Ruotsia puheenjohtajavaltiona niistä neuvotteluista ja siitä menestyksestä, joita me saimme aikaan menest- trilogissa, kun äh, keskusteltiin äh, rakennusten energiatehokkuudesta tehokkuudesta. Haluaisin nyt hiukan pyytää teiltä tukeanne näille neuvotteluille neuvoston kanssa. Nythän me olemme saaneet aikaan aika hyvän yhteisymmärryksen. Olemme onnistuneet säilyttämään säädöksen, joka liittyy rahoitusvälineisiin, ei ihan sellaisessa muodossa kuin mitä parlamentti alun perin ehdotti, mutta kohtaa. Komissio tulee arvioimaan vuoteen 2011 sen aikana olemassa olevia varoja ja tulee tekemään tarvittavia ehdotuksia. Kaikki, kaikkien rakennusten täytyy ennen vuotta 2020 niiden täytyy olla nolla energia kanssa. Kaikkien uusien rakennusten täytyy täytyy vastata eh, minimienergiavaatimuksia eh, parhaita energiatehokkuuden osalta ja vuonna 2017 direktiiviä tullaan uudistamaan. Jäsenvaltiot voivat eh, omaksua myös kansallisia suunnitelmia ja tavoitteita, joiden myötä olemassa olevia rakennuksia voidaan konvertoida, muuttaa lähes ilman siis, siis sellaisiksi niin sanotuiksi passiivisiksi rakennuksiksi, joiden, joiden energian kulutus on noin lähes tulkoon nolla. Ja mitä tulee asiantuntijoiden koulutukseen ja energiasuoritussertifikaatteihin, niin meillä on myös mielessämme uudistuvien energialähteiden käyttö, sen lisääntyminen – ja toivomme myös, että passiivisia rakennuksia voidaan, niidenkin lukumäärää voidaan lisätä. Ja näihin rakennuksiin liittyvässä raportissa tulisi pohtia myös niin sanottuja älykkäitä energiamuotoja – Tällä hetkellä meillä ei ole vielä mitään yhtenäistä metodologiaa, mutta meillä on kuitenkin yhteiset puitteet. Ne löytyvät tästä uudesta liitteestä. Niin ikään menettely on selkeä menettely, jonka myötä voidaan rakennusten energiaa kulutuksen tai energiaperformanssin osalta saada aikaan yhteneväisyyttä Ja jos ylitetään 15 prosentin raja, niin täytyy ryhtyä korjaustoimiin. Mielestäni olemme saaneet hyvän kompromissin, joka myötä vaikuttaa kyllä ekotehokkuuteen. Meidän tulisi mielestäni tukea tätä. Kyllähän tähän vielä liittyy elementtejä, joista on sitten keskustella e, esimerkiksi komiteamenettely. Tämä uusi asetushan tulee nyt, siihen suoritetaan kaikkia näitä uusia Lissabonin sopimuksen säädöksiä. Kiitos. Kiitoksia. Kaksi puhujaa vielä, mutta puhukaa nyt todella lyhyesti. Ensin Hall. Thank you. I will be brief. Kiitoksia. Puhun lyhyesti. Haluaisin vain kiittää kovasti rouva Tikauta tästä kattavasta kuuntelu, kuulemisesta ja yhteistyöstä varjoesittelijöiden kanssa. Haluan myös ottaa esiin, että hän on ollut hyvin päättäväinen neuvotteluissa, vaikka ajattelimme, ettei päästä sopimukseen Ruotsin puheenjohtajakaudella, mutta esittelijä teki kovasti töitä ja pääsimme päätökseen. Minun mielestäni hän ansaitsee todellakin pisteet tästä hyvästä ja täyden tuen koko valiokunnalta. Herzlichen Dank, Kollege Thomas. Kiitoksia sitten Thomas. Mm, Danke, Herr Vorsitzender. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan osoittaa kunnioitustani Adrianalle. Hän on tehnyt erinomaista työtä esittelijänä, myöskin Fionalle, Saldakikselle henkilöstölle, sihteeristölle. Haluaisin antaa kiitokset. Me olemme saaneet aikaan kohtuullisen hyvän tuloksen vaikeissa neuvotteluissa. Hetkittäin neuvottelu oli niin jumittavassa tilanteessa, että oli vaikea saada irti enempää kuin saimme. Uudet nollaenergia rakennukset eli tämä on todellakin läpimurto arkkitehdit, insinöörit, kaikki PK-yritykset, kaikki. Minulla oli jo, olin kävi konferenssissa ja siellä oli kiinteistöala, henkilöt, jotka myyvät kiinteistöjä. Eli tietävät nyt, että nollaenergiarakennukset ovat tulevaisuutta. Eli tämä oli hyvä osa tätä direktiiviä, mutta jo kuukausia sitten sanoin, että elvytyspaketissa sillä tavalla olisi voitu edetä. Ja sitten joku kansallinen valtionjohtaja painosti tässä ja eikä käyttänyt ollenkaan rahaa energiatehokkuuteen. Eli tämä sen jälkeen kun se oli menetetty, sitä ei enää saatu takaisin neuvotteluihin tämän direktiivin osalta. Ja siksi on hyvä, että nyt on tämä tarkistus. Ja seuraava taistelu liittyy sitten siihen, että saamme varat, joita ei ole käytetty elvytyspakettiin, ja ne käytetään energiatehokkuuteen. Tämä taistelu käydään siis ensi maaliskuussa, ja sen jälkeen sitten meidän täytyy ennakoida rahoitusnäkymiä 2013, ja jälleen vaatia enemmän uutta rahaa rakennusten energiatehokkuuteen. Ja tietysti haluan kiittää myöskin komissiota, erityisesti Martinia. Jos on vain yksi virkamies komissiossa, joka käyttää vain 40 prosenttia energiasta, se nyt ei ole ihan reilua. Mutta toivottavasti seuraava komissio sitten vahvistaa henkilöstöä kiinteistöalalla. Ei ole mahdollista, että meillä on niin vähän henkilöstöä, jotka käsittelevät näin tärkeää osaa energiapolitiikasta. Kiitoksia. Tämä kohta on siis käsitelty loppuun. Me olemme kiitelleet toisiamme jo moneen otteeseen ja nyt kaikki voivat sitten taas lähteä eri suuntiin. Eli kokous päättyy ja sitten aloitamme koordinaattorien kokouksen. Ja meillä on sitä varten vielä yksi tunti käytössä ja olemme jo pikkuisen aikataulusta jäljessä. Eli jos nyt minuutin puolentoista sisään voisimme aloittaa, niin se olisi hyvä.